kehyksessä tässä asiassa. Meillä on paljon odotettavaa tulevaisuudelta. Heille. Kiitokset rouva, rouva Castillo. Keskustelu päättyy tähän. Asiasta järjestetään äänestys. Pahoittelen vielä niitä muutamia teknisiä ongelmia, joita keskustelu aikana sattui. Ja nyt annan puheenjohtajuuden puhemies Martin Schulzille. Punkt der Tagesordnung. Seuraava kohtaislistalla on Euroopan, Euroopan neuvoston ja komission julkilausumat, Euroopan neuvoston päätelmät 15. lokakuuta 2015 pidetystä kokouksesta, erityisesti kansainvälisten rahastojen rahoittamisesta sekä Länsi-Balkanin äh, reittiä käsittelevän korkean kokouksen päätelmistä 25. lokakuuta 2015, samoin kuin 11. marraskuuta 2015 pidettävän Valettan huippukokouksen valmistelusta. Hyvät kollegat, minä sun tämän talon pään puhemiehenä olin komission puheenjohtaja Junckerin kutsumana sunnuntaina hallitusten päämiesten tapaamissa, joka koski Länsi-Balkanin reittiä siirrettyvää pakolaisvirtaa kokouksessa, joka pidettiin Brysselissä. Ja ajatellen dramaattista kehitystä. Oli asianmukaista, että komission puheenjohtaja Juncker kutsui kaikki asianosaiset koolle Brysseliin, jotta voitiin tehdä operatiivisia kiireellisiä ratkaisuja ja päättää käytännön toimista. Puheenjohtaja Tusk ja minä osallistuimme tuohon kokoukseen kutsuttuina. Tästä kokouksesta huolimatta meidän täytyy ennen kaikkea yhteisten toimielinten puitteissa etsiä yhtenäisiä vastauksia pakolaiskysymyksiin. Siksi on tärkeää, että tänään keskustellaan eri kokousten tuloksista. Hyvät naiset ja herrat, sunnuntaina melko brutaalilla tavalla näkyväksi tuli se, että tilanne Länsi-Balkanilla on äärimmäisen huolestuttava myös poliittisesti. Kymmenet tuhannet ihmiset pakenevat Länsi-Balkanin reittiä kohti Länsi-Eurooppaa. Heillä ei ole kattoa pään päällä, he näkevät nälkää, he palelevat, he ovat useita päiviä sateissa tai osoittelevat, odottelevat rajoilla. Talvi on pian tulossa. Kuten Jean-Claude Juncker sanoi, uhkaa humanitaarinen katastrofi. Siksi tämä 17 kohdan suunnitelma, joka aamun tunteina toissapäivänä hyväksyttiin, on hyvä askel joka pitää pikaisesti panna toimeen ja niin sitä täytyy seurata lisäaskelten. Mutta kuten muutkin osalliset, minä jätin hyvin huolestuneena tuon toissapäiväisen kokouksen. Kokouksen ilmapiiri oli aika ajoin melko kummallinen, koska suurin ongelma säilyy edelleenkin – tehdään lupauksia, joita kuitenkaan sitten ei noudateta. Kun hallitukset olivatpa ne oikeisto- tai vasemmistohallituksia, pitävät tärkeämpänä kansallista itsekkyyttä kuin yhteisöllisiä ratkaisuja on kaksi kärsijää, pakolaiset ja Euroopan unionin yhteenkuuluvuus. Ja tälle desa... Juuri siitä syystä on näkynyt puheenvuoron ensin herran Donald Tuskille, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle puheenvuoron. Thank you, Mr. President. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, ennen kuin kerron teille 15. lokakuuta neuvoston kokouksen päätelmistä haluaisin sanoa seuraavaa. Kriisi ja tilanne, jossa me kaikki yhteisönä Euroopan unionissa nyt olemme, on ehkä suurimpia haasteita, joita olemme vuosikymmeniin nähneet. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että tämä haaste mahdollisesti muuttaa Euroopan unionia, jonka me olemme rakentaneet. Sillä on mahdollisuus jopa tuhota vapaa liikkuvuus Schengen-maiden kesken mikä vielä vaikeampaa, kriisi saattaa aiheuttaa valtavia mullistuksia eurooppalaisessa poliittisessa kennässä. Nämä muutokset eivät ole muutoksia parempaan päin. Ja tällaisina poikkeuksellisina aikoina tarvitsemme poikkeuksellisia toimia, poikkeuksellisia uhrauksia, poikkeuksellista solidaarisuutta. Minulle Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana ja uskon meille suurimmalle osalle. Tämä on äärimmäisen tärkeää jäsenmaissamme ja myöskin äärimmäisen tärkeää Euroopan toimielimissä. Yhdessä me tulemme hoitamaan tämän kriisin. En halua edes kuvitella vaihtoehtoja. Aivan alusta lähtien olen korostanut kriisin osalta sitä, että ulkorajojamme täytyy suojella. Meillä ei vielä ole sopimusta siitä, kuinka voisimme tämän tehdä operatiivisesti mutta ainakin meillä on selkeä näkemys siitä, että meidän täytyy suojella Euroopan unionin ulkorajoja ja että se on prioriteetti. Valitettavasti tilanne pahenee entuudestaan, kuten aikaisemmin viime puheenvuorossani täällä parlamentissa varoitin. Tarkoitan esimerkiksi sitä, että suuri pakolaisvirta, uusi virta, Alepposta ja Syyriasta Venäjän pommittamilta alueelta yli 100 000 pakolaista saattaa saapua seuraavina päivinä. Eurooppa-neuvoston jäsenet ovat varovaisesti kiittäneet komission työtä maahanmuuttoon liittyen. Tässä henkilökohtaisesti varapuheenjohtaja Timmermansia haluan kiittää. Hän on tehnyt kovasti työtä teknisten osioiden parissa. Haluaisin jälleen kerran korostaa sitä, että sopimuksella on järkeä vain, jos se auttaa meitä maahanmuuttovirtoja kontrolloimaan. Me emme kuitenkaan saa sortua illuusioihin esimerkiksi siitä, että mikään kolmas maa, kuten Turkki, voisi suojella rajojamme meidän puolestamme. Toisekseen johtajat ovat ottaneet luotavaksi 11 järjestelykeskusta marraskuun loppuun mennessä Italiassa ja Kreikassa. Tämä on hyvin kunnianhimoinen aikaraja, joka vaatii sitä, että sekä henkilöstö että muita resursseja Frontexissa ja EASossa turvapaikka-asian tukiverestossa kasvatetaan. Nyt meillä on alle puolet varoista, jotka tarvitsemme. Järjestely keskuksista olemme aloittaneet keskustelun siitä, kuinka niiden tulisi toimia. Ja tämä keskustelu jatkuu yhä kolmanneksi. Me keskustelimme hyvin pitkästi siitä, kuinka voisimme suojella ulkorajojamme. Meidän täytyy heti lopettaa tällainen hyötön väittely eri rajojen suojelevien äh, tahojen ja solidaarisuuden välillä. Me tarvitsemme molempia. Me tarvitsemme tehokasta rajavalvontaa, jotta voimme valvoa rajojamme. Ja tähän liittyy se, että laittomat rajanylitykset lopetetaan, kaikki turvapaikanhakijat rekisteröidään ja että meillä on riittävät vastaanottotilat turvapaikanhakijoille. Tämä ei itsessään päätä maahanmuuttovirtaa, mutta se tulee vähentämään virtaa hyvin suuresti ja tässä suhteessa Euroopan neuvosto on ollut yksimielinen siinä, että Frontexia pitää laajentaa, jotta se tulee nopeammin apuun rajakriiseissä ja toimii jämäkämmin niin, että se on johtavana tahona, kun puutumme laittomaan maahanmuuttoon. Tarvitsemme Euroopan parlamentin apua, jotta voimme toteuttaa nämä muutokset mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on se, että Frontexilla olisi välineet, joita se tarvitsee, jotta se voi täysin suojella eurooppalaisia rajoja. Haluaisin tässä viitata siihen vaikuttavaan työhön, jota jäsenmaat ovat jo tehneet rahoittaessaan Frontexia ja turvapaikka-asioiden tukivirastoa EASOa. Meidän täytyy tehdä töitä punnitaksemme solidaarisuutta jäsenmaiden välillä. Me tarvitsemme Frontexille ja EASOlle kaikki resurssit, joita ne tarvitsevat, jotta ne voivat myöskin toteuttaa väliaikaista siirtomekanismia, jotta kaikkein eniten muuttovirrasta kärsineet maat saisivat tukea. Hyvät jäsenet, kriisi ei kosketa vain Syyrian pakolaisia. Kaksi kahden viikon kuluttua minä tulen Valettassa eh, johtamaan eh, huippukokousta afrikkalaisten kumppaneidemme kanssa ja Afrikan maiden tuella toivottavasti saamme todellisen Eurooppa-Afrikka-kumppanuuden aikaan maahanmuuton alalla. Olemme päättäneet, että haluamme konkreettisia toimia, jotka toteutetaan tasapuolisesti ja tasapainoisesti jotta voisimme purkaa rikollissa verkostoja, puuttua laittomaan maahanmuuttoon ja puuttua maahanmuuton taustalla oleviin syihin sekä tukea Afrikan maiden taloudellista kehitystä ja jatkaa mahdollisen laillisen maahanmuuton eri muotojen kehittämistä. Me teemme töitä pyrkiessämme kasvattamaan kapasiteetteja ja eri tuen tarjoamista maahanmuuttajille ja pakolaisille, mukaan lukien koulutus. Näitä tukea tarjottaisiin pakolaisille, kunnes he pystyvät palaamaan maihinsa. Lopultakin pyydämme, että saisimme tukea maailman ruokaohjelmalle ja YK pakolaisvaltuutulle ja myöskin Euroopan unionin Syyrian kriisirahastolle ja EUn Afrikka-hätärahastolle. Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Lopultakin haluaisin sanoa sana sen yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyen. Olemme aloittaneet ähm, yksikköni ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä neuvottelut viime kuukausina ja Tervehdimme ilolla pääministeri Cameronin tahtoa käsitellä kirjallisesti marraskuun alussa erityiskysymyksiä, jotka liittyvät yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen. Kiitoksia. Kiitos, herra Tusk. Nyt saa puheenvuoron komission puheenjohtaja herra Juncker. Hyvät, hyvä herra puhemies, Euroopan neuvoston, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat edustajat, hyvät kollegat. Viime viikolla Länsi-Balkanin reitillä näimme pakolaisia, jotka ylittivät jääkylmiä jokia. Näimme heidän nukkuvan sateessa ja pian tulee lunta ja jäätä. Talvi lähestyy ja nyt on jokainen päivä tärkeä. Tämä on syy siihen, miksi minä ryhdyin toimeen puheenjohtaja Tuskin kanssa viime sunnuntaina. Silloin eräät Euroopan jäsenvaltiot ja kolme unionin kuulumatonta maata kutsuttiin erityiskokoukseen, joka koski Länsi-Balkanin reittiä – Brysseliin kokoukseen siis, ja tähän osallistui kahdeksan valtion ja hallituksen päämiestä Euroopan unionista, samoin Luxemburgin eh, maahanmuuttoministeri Asselborg, Alankomaiden eh, maahanmuuttoministeri ja sen lisäksi kutsuin myöskin neuvoston puheenjohtaja Tuskin ja parlamentin puhemiehen Schulzin, koska se Minusta oli tärkeää, minusta oli tärkeää osoittaa, että pakolaiskriisi ei koske pelkästään näitä Länsi-Balkanin maita, vaan myöskin Euroopan toimielimiä mukaan luettua tuona Euroopan parlamentti, jonka apua kiireellisesti tarvitaan silloin, kun ajatellaan budjettivaikutuksia, joita on sopimuksella, joita Euroopan neuvosto ja nämä Länsi-Balkanin maat tekevät keskenään. Olen kiitollinen siitä, että Euroopan parlamentti on tukenut kaikkea, mitä komissio on lyhyessä ajassa esittänyt. Tätä merkin sitä, että Euroopan unioni on pystynyt panemaan nämä päätökset tarmokkaasti toimeen. Olen myöskin Antonio Guterresia, joka on pakolaiskysymystä vastaava edustaja on kutsunut hänenkin paikalle ja myöskin Albanian ja Serbian eh, Makedonian edustaja, koska tällä reuna-alueilla nämä alue, maat ovat niitä, joita tämä pakolaisliikkeet koskevat erityisesti. Komissio ryhtyi aloitteeseen näiden Länsi-Balkanin maiden ja, ja näiden, niiden maiden kanssa, jotka ovat pakolaisvirran kohteena, jotta voidaan huolehtia siitä, että odotukset ja toimitot jäsenvaltioilla on ja joita on, voitaisiin käsitellä, että voitaisiin myöskin mahdollisimman pikaisesti reagoida näihin pakolaisvirtoihin. Itse asiassa tätä kokousta ei olisi edes tarvittu. Itse asiassa normaalitilanteenhan pitäisi olla sen, että Länsi-Balkanin maat sen sijaan, että ne puhuisivat toisistaan, puhuisivat keskenään. Ja olisi, nyt oli tärkeää, että ne, jotka puhuvat toisistaan, koottaisiin nyt kootin yhteen yhden pöydän ääreen, että ne puhuisivat keskenään avoimesti ja rehellisesti yleisistä ongelmista, alueellisesti, paikallisesti ja kahdenkeskisesti. Ja tämä toive, se, siihen, se täytettiin lähes liiallisestikin. Ja tämä kokous ei johti siihen, että ei, ei tule mitään hajautumista Euroopan unionin sisällä, koska normaalihan on se, että me puhumme keskenämme. Ja en halua, että Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät keskustelisi yhteisistä ongelmista keskenään. Ja tämä erityiskokous osoitti kylläkin, että Euroopan unioni oli hyvässä, hyvässä tilassa, koska tämä on jotakin, mikä näiden jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa, mikä täällä on käynnistetty. Tämä keskustelu oli avointa, rehellistä, osittain aika raskastakin keskustelua, eikä jokainen käytetty puheenvuoro ollut välttämättä sellainen, että olisi ollut vuoropuhelu, vuoropuhelussa käytetty puheenvuoro, mutta kuitenkin oli hyvä, että nämä tapaaminen järjestettiin voisin tässä erityisessä muodossa, jota edellytti tämä erityinen tilanne, koska vain tällä tavoin päästään yhdessä asioissa eteenpäin. Ja siksi olenkin kiitollinen kaikille osallistujille, että he ylipäätään todellakin tulivat paikalle ja osoittivat, että Eurooppaa ei voida rakentaa niin, että toimitaan toisia vastaan, vaan että Eurooppaa voidaan rakentaa silloin, kun toimitaan yhdessä. Sunnuntai ei ollut päivä, jolloin olisi esitetty suuria poliittisia julkilausumia. Se oli päivä, jolloin hihat piti kääriä ja ryhtyä käytännön toimiin, joita voidaan välittömästi panna toimeen. Johtajat sitoutuivat kolmeen keskeiseen haasteeseen vastaamiseen. Yksi niistä on se, että he sitoutuivat antamaan välittömästi suojaa kaikille saapuville pakolaisille, että he eivät jää ulos lämpötiloihin, jotka ovat alle nollaan. He sitoutuivat antamaan ravintoa, terveydenhuoltoa, vettä eh, ja myöskin saniteettitiloja ja mukaan luettuna myöskin siviilisuojelumekanismeja silloin, kun niitä tarvitaan. Nämä on johtanut siitä, että Kroatiassa eilen käynnistettiin tämä sivilisuojelumekanismi ja Kroatia on pyytänyt huopia sähköisiä lämmittimiä ja minä toivon, että jäsenvaltiot nyt osallistuvat tähän eurooppalaiseen solidaariseen solidaarisuuden mekanismiin ja antavat Kroatialle tukea niin, että se voi auttaa niitä, jotka ovat hädässä. Johtajat myös sitoutuivat lisäämään vastaanottokapasiteettia 100 000 paikalla kokonaisuudessaan tämän Länsi-Balkanin reitin alueella. Haluan kiittää pääministeri Aleksis Siprasia siitä, että hän lupasi luoda 30 000 paikkaa lisää vuoden loppuun mennessä. Ja YK pakolaiskomissaari Volvan lisätä myöskin paikkoja 30 000. Haluan kiittää Antonio Guterresia, joka varmistaa, että YK-pakolaisorganisaatio lisää toimiaan, jotta voidaan lisätä tätä vastaanottokapasiteettia 50 000 tämän reitin varrella. Lisäksi nämä johtajat sopivat siitä, että pyrkivät hallinnoimaan näitä virtoja yhdessä ja pyritään vähentämään hallitsematonta ihmisten virtaa. Se merkitsee sitä, että ihmiset rekisteröidään silloin, kun he tulevat Euroopan unionin alueelle. Se merkitsee myös sitä, että pakolaisia tiedotetaan olemissa olevista säännöistä ja seurauksista, joita on sillä, että kieltäytyy rekisteröinnistä. Haluaisin sanoa, jos ei ole rekisteröintiä, ei ole oikeuksia. Tämä se on, näin yksinkertaista se on. Pakolaisten täytyy tietää tämä, koska pakolaisilla totta kai on myös oikeuksia ja puolustan heidän oikeuksia, mutta pakolaiset, jotka tulevat, heillä on myös velvollisuuksia. Se, että hallinnoidaan yhdessä tätä maahanmuuttovirtaa, merkitsee tiedon jakamista. Viime viikolla saatoimme nähdä, että maat vain ohjasivat pakolaisia maasta toiheen. Ja näimme, että oli maita, jotka puhuivat toisistaan, mutta eivät keskenään. Tämä on paniikin politiikka. Silloin syntyy illuusio jonkinlaista ratkaisusta, mutta se vain vahingoittaa naapureita ja vahingoittaa eurooppalaista solidaarisuutta. Me olemme nyt lopettamassa tämän tyyppisen toiminnan. Sen sijaan maat nyt auttavat naapureitaan ja kertovat toisille, mitä ovat tekemässä, vaihtavat tietoa siirtolaisvirosta ja kapasiteetista, jota on käytössä tietoa siitä, kuinka paljon pakolaisia on liikkeellä, missä he ovat, mitä he ovat tekemässä, kuinka paljon miksi huopia käytetään ja miten näitä voidaan, ja telttoja käytetään, miten näitä voidaan antaa sen naapurin käyttöön, joka niitä eniten tarvitsee. On aika hämmästyttävää, että meidän täytyy ryhtyä suuriin ponnistuksiin vakuuttaaksemme joitakin jäsenvaltioita ja ilmoittaa että ne luottavat siitä, minkälaisia pakolaisvirtoja lähestyy niiden rajoja. Jotakin, mikä perustuisi vain puhtaiseen talonpoikaisjärkeen. On todellakin yllättävää, että me joudumme kutsumaan kokouksen kolletti jäsenvaltiot tiedottavat toisiaan siitä, minkälaisia pakolaisliikkeitä on olemassa, mikä osoittaa sen, että Eurooppa ei ole hyvässä tilassa. Meidän täytyy jakaa vastaukset yksinkertaisiin kysymyksiin, niin kuin ne, jotka mainitsin. Eilen kaikki maat, jotka osallistuvat suuntakokoukseen, ilmaisivat, mitkä ovat kansainväliset, kansalliset yhteyspisteet välitöntä tiedonvaihtoa varten. Komissio tulee seuraamaan toimeenpanoa viikoittain ja meillä oli tällä viikolla jo ensimmäinen kokous tästä asiasta torstaina johtajat sitoutuvat vahvistamaan rajojen hallintaa ja on tarvetta vahvistaa EUn ulkorajoja, etenkin Kreikan, Serbian, Entis-Jugoslavian, tasavallan Makedonian ja Albanian kanssa. Tämä merkitsee sitä, että pitää asettaa myöskin lisää poliisiveronomaisia Slovenian rajalle ja tärkeää on, että Kreikassa vahvistetaan pakolaisten rekisteröintiä. Maat tulevat lisäämään ponnisteluja sellaisen pakolaisten palauttamiseksi, jotka eivät ole suojelun tarpeessa. Tätä varten komissio on valmis tekemään vastaanotto palautussopimuksia sellaisten maiden kanssa, joita niitä vielä ei ole. Ja saman aikaan kun jatkamme työtä, jolla voidaan parantaa komission toimintaa keskeisissä maissa, kuten Pakistanissa. Toinen asia, joka teki minun suuren vaikutuksen ennen kuin astuin tänne parlamentin saliin, oli keskustelu seuraavista asiasta. Lähestulkoon kaikki jäsenmaat poikkeuksetta kiinnittyvät yhteisen huomioon siihen, kuinka valtavia kuluja koituu, kun jäsenmaat joutuvat toteuttamaan pakolaiskriisin sopimuksia ja ymmärrän heitä erittäin hyvin ja siksi lokakuun 15. päivä Euroopan neuvoston kokous, jossa minulla oli kunnia olla mukana, ilmoitti jäsenmaille, että kun niiden täytyy pakolaiskriisiin osoitettuja varoja talousarvioon luokitella. Me vakaus- ja kasvusopimuksessa olemme tämän sopimuksen sovellussääntöjä soveltaneet komission joustomahdollisuuksien mukaan. Ja me olemme nyt poikkeuksellisen ongelman edessä. Joten voinkin sanoa ja voin tämän todeta kaikkialla ja voin tämän huutaa vaikka Euroopan katoilta. Sopimus on sopimus, mutta sopimus ei ole sopimus vanhassa merkityksessään, kun meidän täytyy kaikki yhteiset ponnistuksemme yhteisen politiikan toteuttamiseksi koota ja siksi maakohtaisessa arviossa me tulemme arvioimaan sitä, kuinka paljon näitä kuluja täytyy ottaa huomioon, kuinka paljon enemmän maahanmuuttopolitiikkaan uhrattuja varoja täytyy ottaa huomioon. Me teemme nyt siis niin, että vakaussopimusta sovelletaan maakohtaisesti. On sellaisia maita, jotka olet, eivät ole tehneet kylliksi ponnistuksia, mutta jos ne nyt tekevät suuria ponnistuksia, niiden osalta sopimusta täytyy tulkita joustavammin. Ja jos maat onnistuvat osoittamaan, että tämä maahanmuuttopolitiikka, josta puhuin, vaikuttaa niihin erittäin suuresti, me emme, elleivät ne toimi. Me emme joustavaa vakaussopimuksen tulkintaa niiden osalta harjoita. Jos ne haluavat tämän joustavamman tulkinnan, niiden täytyy ensin osoittaa kantavansa omakin vastuunsa. Ja hyvät kollegat, meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, että Euroopan unionin talousarvio on rajallinen. Resurssimme ovat rajalliset, talousarvion mahdollisuudet ja joustomahdollisuudet ovat rajalliset ja me turvaudumme niihin vasta aivan äärimmäisissä tilanteissa. Komissio on tehnyt kaikkeensa, jotta kaikki talousarvion meille suomat välineet eh, tuotaisiin yhteen, että niitä käytettäisiin yhdessä. Talousarvio on kuitenkin liian rajallinen, jotta yksin voisimme kohdata ja ratkaista tämän ongelman, jonka edessä nyt olemme. Ja siksi vetoankin jäsenmaihin ja luonnollisesti tähän parlamenttiin ja Euroopan investointipankkiin, jotta nämä harkitsisivat lisärahoituspolkuja ja mahdollisuuksia, joita voisimme käyttää, jotta voisimme tähän kriisiin vastata. Poikkeuksellisessa tilanteessa tarvitsemme poikkeuksellista rahoitusta ja tulevina viikkoina tulemme käsittelemään tätä asiaa. Suuntamisen päivä, jolloin ensimmäisen kerran Länsi-Balkanin johtajat istuivat pöydälle ja keskustelivat ongelmista ovat kohtaamassa ja he sopivat konkreettisista toimista, joilla paremmin voidaan hallinnoida tilannetta. Nämä toimenpiteet ovat lisätoimia niiden lisäksi, joista keskusteltiin 15. lokakuuta Eurooppa-neuvostossa. Ja puheenjohtaja Tusk mainitsi ne päätökset, joihin on jo ryhdytty 15. lokakuuta. 15. lokakuuta ja ajatellen sitä, mitä minä olen sanonut tässä talossa, minulla oli yksi tavoite. Se oli se, että jäsenvaltiot saadaan palaamaan niiden lupauksien äärelle, jotka ne tekivät syyskuun Euroopan neuvoston kokouksessa. Ei ole ollut riittävästi edistystä. Joissakin tapauksissa ei ole päästy alkuunkaan. Me tarvitsemme edistystä kahdella alueella ennen kaikkea. Ensinnäkin meidän pitää nopeuttaa operatiivisia toimia, joilla saadaan nämä järjestelykeskukset toimimaan, siirrot toimimaan sisäisesti. Ne eivät tällä hetkellä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Me tarvitsemme myöskin budjettitukea. Haluan tehdä selväksi, tein tämä selväksi niin Euroopan neuvostoa, että jäsenvaltioiden on tehtävä enemmän ja niin on toimittava nopeammin, jotta ne pitäisivät lupaukset, jotka ne esittivät, tekivät 23. syyskuuta. Tämä on olennaista, se on ratkaisevan tärkeää, jos me haluamme, että operatiiviset päätökset pannaan toimeen. Jäsenvaltiot sanoivat, että ne pitäisivät kiinni lupauksistaan. Nyt on tapahtunut päivitystä jossakin jäsenvaltioissa, mutta jäsenvaltiot etenevät edelleen hitaasti aikana, jolloin niiden pitäisi suoraan sanoen juosta. Niiden pitäisi alkaa juosta, eikä liikkua hitaasti. On luvattu virastojen vahvistamista. Me tarvitsemme virastojen asiantuntijoita kiireellisesti tekemään työtä pakolaisen parissa ottamaan sormenjälkiä auttaakseen myöskin pakolaisia alueilla, joissa pakolaisia on erityisesti. EASO on pyytänyt 373 eh, asiantuntijaa. Eiliseen mennessä oli luvattu 141 avustajaa jäsenvaltioista, eli tarvitaan edelleenkin lisää näitä avustajia. On edistystä myöskin rajavalvonnan osalta Frontexissa. Frontex pyysi 775 asiantuntijaa ja on saanut tarjouksia 326 tähän mennessä. Se on hyvä asia, mutta se on kaikkea muuta kuin riittävän hyvä. Me tarvitsemme enemmän. Ja mitä tulee myöskin sisäisiin siirtoihin, siinäkin tapahtuu liikettä, mutta ei tarpeeksi nopeaa liikettä. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä se, mitä ne ovat luvanneet. Niiden täytyy nimittää kansalliset yhteyspisteet ja jotkin nimittää lähettää yhteisvirkamiehiä Italian ja Kreikkaan ja määritellä vastaanottokykynsä 20 Viisi jäsenvaltiota 26 on luvannut tehdä näin, mutta ei ole nimittänyt kansallista yhteispistä. Kahdeksan jäsenvaltiota on nimittänyt ö, ö, yhteisvirkamiehen Italiaan ja vain kolme Kreikkaan. Jotkin jäsenvaltiot ovat sanoneet, että ne voivat pian ö, ottaa vastaan 700 ihmistä, mutta ei pidä unohtaa, että meillä on päätös sisäisesti siirtää 160 000 pakolaista, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua – Joten se, mitä on pöydällä ja se, mitä on tehty, tämä kuilu on saatava pois, muuten me menetämme kaiken uskottavuuden. Ilja euh, Kolme viikkoa sitten me päätimme äh, toteuttaa politiikkaa, ja turvautua kaikkiin välineisiin, joita Euroopan unionin talousarvio meille suo. Me olemme yhteisön talousarviota käyttäneet eh, täysin hyväksemme. Me komissiossa, mutta kyseessähän on jäsenmaiden raha ja kansalaisten eh, raha, olemme asettaneet 10 miljardia euroa pakolaiskriisin ratkaisemiseksi vuosina 2015-2016 ja me olemme neljällä miljardilla kasvattaneet tähän politiikkaan suunnattua rahoitusta 27. syyskuuta jäsenmaat lupasivat kattava, kattaa yhä olemassa olevia puutteita, mutta meiltä puuttuu vielä 2,3 miljardia euroa jäsenmailta, sillä jäsenmaat ovat antaneet tiedoksi, että 486 miljardia ähm, he voisivat antaa käyttöömme, anteeksi miljoonaa tulkakorjaa. Meidän täytyy siis äh, toimia, meidän täytyy tehdä enemmän, sillä vaarana on, että emme ole tehtäviemme tasalla. Äh, Donald Taske viittasi juuri huippukokoukseen Afrikan maiden kanssa ja tämän huippukokouksen me haluamme järjestää, sillä olemme sitä mieltä, että pakolaiskriisi ei ole vain Euroopan ongelma. Me emme voi kuvitella, että jossakin olisi toisaalla maailma ja toisaalla Eurooppa. Minä uskon, että meillä on yksi maailma ja meidän täytyy toimia sen mukaisesti afrikkalaisten ystäviemme kanssa yhteistyössä. Mutta en haluaisi vallettaan rikottujen lupauksien kanssa saapua? Kuinka voisimme aloittaa vastuullisen todellisen vuoropuhelun afrikkalaisten serkkujemme kanssa, ellemme itse pysty edessä täyttämään lupauksiamme. Meidän täytyy nyt ennen valitan kokousta toimia niin, että me emme saavu paikalle tyhjin taskuin pelkkien lupausten kanssa, vaan todellisten sitoumusten kanssa. Nyt olen ylittänyt tässä jo niin mutta tehän tiedätte, että minä teen näin usein, mutta haluaisin kuitenkin sanoa sanasen Turkista. Me olemme sopimassa yhteisestä toimintaohjelmasta Turkin kanssa. Ehdotuksia, joita komissio on tehnyt, on välit ovat olleet Euroopan neuvostossa, eivät vain keskustelun kohteena, vaan ne ovat saaneet siellä myönteisen vastaanoton. Ja Frans Timmermans, ensimmäinen varapuheenjohtaja, on ollut neuvotteluissa Tyrkin kanssa ja sanonut asioita liikkeelle. Ja haluaisin kiittää häntä onnisteluista, Hän tekee tämän erittäin hyvin, samoin kuin pakolaiskysymyksistä vastaava komissiojäsen Dimitris Avramopoulos, joka on erittäin aktiivinen myös maissa, joita tämä asia koskettaa ja toimii siellä pakolaiskysymysten ratkaisemiseksi. Kyse oli pelkästään juhlista vetoomuksesta. Komission ei puhutaan siitä, että komission puheenjohtajan pitäisi ottaa asiat hoitoonsa. Se, jos muut olisivat yhtä aktiivisia tämän pakolaiskriisin kestelyssä, jos ajatellaan mitä komissio tekee yötä päivää, olisimme paljon pitemmällä. Komissio ei ansaitse tässä asiassa minkäänlaista arvostelua. Meidän täytyy, hyvät kollegat, Turkin kanssa tehdä työtä yhteisen toimintaohjelman toimimpanemiseksi. Franz Timmermans tekee sitä, Johannes Hahn tekee sitä, Dimitris Abramopoulos tekee sitä, mutta meidän on pikaisesti päästävä myös eteenpäin. Minä olen lukenut paljon analyysejä, on monista niistä yhtä mieltä, että on olemassa epäilyksiä, on huolestuneisuutta, että on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten suhtautua Turkkiin. Mutta haluaisin sanoa seuraavaa. Turkki on ottanut alueelleen 2,5 miljoonaa pakolaista. Enemmän kuin me. Ja ne ovat olleet siellä jo pitempään. Nyt on kaksi mahdollisuutta. Joko me sanomme Turkille, Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja parlamentin ja komission ja Turkin kesken on ratkaisemattomia kysymyksiä ihmisoikeuksissa, lehdistön vapaudessa ja niin edelleen. Mutta eihän siitä ole mitään hyötyä tässä vai tällä hetkellä. Keskustelussa turkilaisten kollegojen kanssa, jota herrat Timmermans ja muut ovat käyneet Turkin hallituksen huomio äh, voidaan kiinnittää näihin epäkohtiin, mutta nyt meidän pitäisi kuitenkin käynnistää yhteiset askeleet yhteisessä solidarisuudesta Turkin kanssa, koska Turkki on valmis huolehtimaan siitä, että pakolaiset, jotka tällä hetkellä ovat Turkissa, myös jäävät Turkkiin. Turkki on valmis siihen, että se tekee kaikkensa, jotta ei lähde tulee uusia pakolaisvirtoja Turkin suuntaan ja sieltä edelleen Etelä- ja Pohjois-Eurooppaan. Turkki on valmis äh, tarjoamaan pakolaisille sosiaalisia palveluita ja lapset, jotka tulevat kaikkialta, että he voivat mennä kouluun Turkissa. Mitä järkeä on sitten on siinä, jos pakolaiset laitetaan leireille, emmekä samaan aikaan huolehdi siitä, että lapsil saavat elämälleen tulevaisuuden, voivat mennä kouluihin. Ja siinä mielessä sopii tämä meille tai ei. Meidän täytyy yhdessä Turkin kanssa ponnistella yhteistyössä. Turkki saa kolme miljardia euroa selvitäkseen tästä kriisistä. Euroopan budjetissa on 120 eh, miljardia euroa. Loput nämä rahat täytyy saada jäsenvaltioilta. Ja nämä rahat tulevat siis näiden 2,3 miljardin lisäksi, jotka syyskuun neuvoston kokouksesta puhuttiin. Meidän täytyy puhua Turkin kanssa viisumijärjestelyjen vapauttamisesta, puhua jäsenneuvotteluista ja saada niihin lisää dynamiikkaa. Tämä täytyy tapahtua ilman, että me luopuisimme edelleenkin pätevistä periaatteita koskevista päätöksistä. Minä, minä vetoan tähän taloon, että se auttaisi komissiota siinä, että me mahdollisimman pikaisesti Turkin kanssa pääsisimme sitoviin sopimuksiin, jotka hyödyttävät heitä ja meitä, koska muuten tilanteessa tulee vielä huomattavasti vaikeampi kuin se nyt jo on. Lisään vielä. Minä olisin iloinen, jos pääsisimme pikaisesti eteenpäin myöskin yhteisen rannikkovartioston kysymyksessä, rannikkovalvonnan kysymyksessä. Me tarvitsemme yhteistä rannikkojen valvontaa ja me tarvitsemme parempaa ulkorajojen suojelua. Me tarvitsemme välitöntä tietoa pakolaisista ja me tarvitsemme myöskin viittaukset pakolaisille, siis ei niille, jotka ovat turvapaikkaan oikeutettuja, että heidän täytyy palata takaisin myöskin kotimaahansa, kun nämä sotaisat yhteenotot siellä ovat päättyneet. Minä kiitän siitä, että kuuntelitte minua ja olen valmis vastaamaan kysymyksistä, jotka liittyvät Euroopan talous- ja rahaliittoonkin, mutta sanoisin, että pitäisi päästä pikaisesti eteenpäin Euroopan talous- ja rahaliiton syventämisessä viiden puheenjohtajan ja puhemiehen äh, raportin pohjalta. Ja tiedän, että ollaan siitä, että asianmukaisesti otetaan huomioon se, että parlamentilla on riittävästi vaikutusta asioihin. Komissio ennen kaikkea talletusten suojan osalta pitää kiinni yhteis, yhteistä lainsäädäntömenettelystä. Näin tämä on suunniteltu parlamentti oli siis mukana. Näin tästä asiasta tullaan keskustelemaan niin kuin on asianmukaista ajatellen sitä, miten erinomaiset suhteet toimielintemme välillä on. Kiitos, herra komission puheenjohtaja. Nyt kansanpuolueen ryhmän puolesta saa puheenvuoro puheenjohtaja Viivää. Komission puheenjohtaja, parlamentin puhemies, hyvät kollegat. Kun eilen valmistauduin tähän puheenvuoroon, minä aluksi kirjoitin, että no, on nämä järjestelykeskustelut, niiden puolesta olemme pakokehitysavun puolesta, kiintiöiden puolesta, turvallisten lähtömaiden puolesta, mutta puhetta valmistellessani huomasin itse asiassa olin jo pitänyt tämän saman puheen jo muutaman kerran aiemminkin. Niinpä tänään haluankin aloittaa en asioiden arvioinnilla, vaan poliittisella tilanteella. Euroopan komissio sunnuntaina osoitti, että se haluaa johtaa Eurooppaa, että se haluaa koota Euroopan yhteen, että Eurooppa pääsee viimekin liikkeelle, että pääsemme eteenpäin, että tapahtuu poliittista johtamista niin kuin me aina toivoneet. Tämä kävi selväksi sunnuntaina. Jean-Claude Juncker teki poliittisesti selväksi, että nyt loppuu pakolaisten vain läpiohjaaminen ja että eh, nyt on, että on olemassa lakeja ja, ja että eh, nämä eh, lakitekstit, joita on myöskin tehnyt Avramopoulos, ovat nyt pöydällä nyt puhun budjetista ja varmistan sen, että minun ryhmämme, ja nyt ajatellaan näitä kahtia lakitekstejä, jotka liittyvät pysyviin kiintiöihin ja turvallisiin alkuperämaihin, että näiden osalta olemme valmiita nopeaan käsittelyyn. Me olemme valmiita toimimaan sen hyväksi, että Eurooppa tulee olemaan toimintakykyinen. Herra neuvoston puheenjohtaja, sitten vielä jäsenvaltioiden jäsenvaltiot antavat lupauksia, mutta niitä ei noudateta. Ja haluaisin vielä kerran tuoda julkisen, että toivoisin, että kun Eurooppa-neuvostossa puhutaan tulevaisuudesta, ei pelkästään yleisesti, filosofisesti keskusteltaisiin tulevaisuudessa, vaan konkreettisesti puhuttaisiin siitä, mitä voidaan nyt sitten, mitä on saatu, minkälaisia tuloksia on tullut niistä lupauksista, joita jäsenvaltiot ovat antaneet. Te neuvoston puheenjohtajana teillä on voimakas vastuu, voimakas rooli. Ja toivoisin tulevaisuudessa, että konkreettisesti kysytään jäsenvaltioita, mitä sitoumuksista tähän mennessä on noudatettu. Me tarvitsemme painetta e, Euroopan neuvostossa, jotta päästään eteenpäin ennen kaikkea ajatellen tulossa olevaa talvea. Hyvät kollegat, olemme nähneet, että liiallinen kansallisvaltio, kansallinen itsekkäisyys, itsekkyys on epäonnistumassa e, jo e, Löven osalta – on sanottu, että Eurooppa ei saa mitään päätöksiä aikaan. Tämä on oikeiston Eurooppa, joka ei suinkaan saa aikaan mitään ratkaisuja aikaan Euroopassa. Me kansanpuolueessa olemme tästä tehneet selvää rajanvetoa. Me sanomme, jos Jordania ja Libanonia autetaan, jos köyhiä maita autetaan, silloin täytyy ottaa myöskin Eurooppaa. Olemme ylpeitä olemme ylpeitä ihmisoikeuksista, emme pelkästään kristittyjen oikeuksista. Me kansanpuolueessa olemme sitä mieltä, kuten Donald Tusk, että meidän on valvottava voimakkaasti Euroopan ulkorajoja. Ei voi olla niin, että jokainen, joka koputtaa ovelle, myöskin pääsee sisälle Eurooppaan. Tämä kuuluu myös näihin totuuksiin. Ja me, tämän olemme panemasta pakettia toimeen, olemme oikealla tiellä. Ja nyt en aio tästä tehdä mitään puoluepoliittisia arviointeja, koska teidän kolleganne usein keskusteluissa sanovat meille, puhuvat meille siitä, miten Viktor Orban toimii. Meidän olemme kollegat myöskin sanoneet, että meidän täytyy muistuttaa Viktor Orbania humaanista, inhimillisestä toiminnasta. Se me olemme tehneetkin, mutta kun Euroopan sisäministeriön neuvostossa tehtiin päätös 110 000 kiintiön jakamisesta, yksi E, kansanpuolta edustava pääministeriöstä vastaan, mitä Orbán, mutta myöskin kolme sosiaalidemokraattia, Slovakia, e, e, Tsekin tasavalta, Slovenia. Ja Alankomaat, Tanska, jossa ovat liberaalit hallitukset. En minä ole kuullut heidältä samanlaisia kommentteja kuin Angela Merkelissä, että pitää myöskin pakolaiskysymyksessä kantaa vastuuta. Siksi pyytäisinkin, lopetetaan tämä demokraattisten puolueiden välinen mustan pekan peluu. Meidän kaikkien pitää hoitaa tehtävän, pitää huolehtia kotimaassa siitä, että vastuuta kannetaan kotimaassa. Hyvät kollegat, hyvät kollegat, haluaisin lopuksi vielä sanoa, että populismi ja ääriliikkeet ovat vahvistumassa, on voimia, jotka pelottavat ihmisiä. Meillä on tehneet perustavanlaatuisia päätöksiä täällä Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentissa on tehty perustavanlaatuinen päätös siitä, että demokraatit Euroopan myyntissä tekevät yhteistyötä ja me haluamme estää sen, että ääriliikkeet vaikuttavat lainsäädäntöön. Se, mitä me olemme pyrkineet tekemään viime vuosina, on tätä. Nyt haluaisin myöskin sanoa muille puolue- puoluekollegoille tässä talossa, että näin pitäisi toimia myöskin kansallisella tasolla. Olen huolissani kehityksestä Portugalissa ja sanon sen, että kunnioitan ö, presidenttiä, joka pyrkii nyt tekemään päätöksiä niin, että äärimmäisliikkeet tässä tapauksessa vasemmalta puolelta, eivät pääse lainsäädäntövastuuseen. Tästä yksimielisyydestä on pidettävä kiinni. Meidän on saatava aikaan se, että Euroopan myönteiset demokraattiset voimat pysyvät vastuussa Euroopassa, jotta voidaan selviytyä tehtävistä. Kiitän siitä, että kuuntelitte minua. Kiitos. Herra kollega Usili, teillä on kysymys herra Weberille. Olkaa hyvä. Minusta on suorastaan pelottavaa tämä kaksin kahdella kielellä puhutava. Viime viikolla teidän kansapuolueen puoluekokouksessa suuri suosiosoituksiin olitte yhtä mieltä siitä ja tuitte sitä populistista käyttäytymistä, jota Viktor Orban edustaa. Viktor Orbanin puolueen yksi edustaja puheenjohtaja valittiin eh, kansanpuolueen alipuheenjohtajaksi. Ja sitten eh, siirrätte sitten vastuun sosiaalidemokraattien puolelle. Kaikki se, mistä olet puhutte, kaikki se, mitä puhutte kansallisesta itsekkyydestä, se on puolueen, se on pääministerin vastuulla. Kysykää Orban Viktorilta, onko hänellä hyviä aikomuksia Euroopan suuntaan. Ja, danke schön für die. Kiitos tästä, tästä kommentista. Ehkä tämä tulkkaus ei aivan toimin unkaari, toiminut unkariksi, toista vielä kerran. Kun tehtiin päätös 110 000 euro, 60 000 pakolaisjakamista, sitä oli vain yksi, sitä vasta oli vain yksi kansanpuolue hallitus, nimittäin Orbanin hallitus ja kolme sosiaalidemokraattista hallitusta. Viktor Orban on selväksi, että hän ei pidä päätöstä hyvänä, mutta panee sen toimeen Unkarissa. Teidän puoluekolleganne Fitso Slovakiassa on sanonut, että hän ei aio panna toimeen tätä eurooppalaista ratkaisua. Hyvät kollegat, minä puhun sen puolesta, että me molempiin suuntiin lopetamme tällaisen puoluepoliittisen mustanpekan pelaamisen ja teemme selväksi, että täällä on aivan muita asioita esillä. Meidän pitää olla valmiita Portugalissa ja muualla sulkemaan pois ääriliikkeet. Tämä on se, mitä on meidän tehtävämme. Nyt puheenvuoron saa sosialistien ja demokraattien ryhmän puolesta herra Pitelli. Presidente Schulz. Puhemies Schulz, puheenjohtaja Juncker, herra Juncker, en voi äh, olla tuomatta esiin omaa huolestuneisuuttani siitä, äh, miten Euroopan unioni on eri linjoilla Jotkut ovat jopa menneet niin pitkälle, että he ovat äh, antaneet ilmoituksen Euroopan unionin hautajaisesta. Tämä on hälyttävää. Kaiken näköiset äh, Israelin vastaiset, äh, Venäjän vastaiset, islamin vastaisuudet, Euroopan vastaiset ja muut, kaikki anti hankkeet ovat hämmästyttäviä, huolestuttavia ja, ja nehän voitaisiin itse asiassa pistää saman koriin, niin kuin Antonio Kurtis aikanaan teki. Mutta uskoakseni kuitenkin paras tapa taistella näitä hajottavia voimia vastaan on se, että yhdistämme voimamme. Eurooppa on voittanut siinä vaiheessa, kun teemme niin kuin Juncker viime sunnuntaina sanoi, että pääsemme eteenpäin. Meillä on konkreettisia ehdotuksia näitä Balkanin maita varten. Eurooppa on voittanut siinä vaiheessa, kun Euroopan parlamentti Schulzin voi varmistaa sen, että päätökset tässä asiassa tehdään kiireellisesti. Mutta erityisesti Eurooppa on voittanut ja osoittanut olevansa nationalismia pelkoa vahvempi, kun se pystyy antamaan rohkeat, vakuuttavat päätökset. Minä vetoan kaikkiin eurooppamielisiin voimiin, jotka istuvat tässä parlamentissa. Siitä riippumatta, mistä ne ovat kotoisin. Nyt on otettava eurooppamielisyys suojeluun. Nyt täällä halutaan vain tuhota. On, on saatava eurooppamielisyydelle lisää elinvoimaa. Meidän on ryhdyttävä toteuttamaan niitä kohtia, jotka puheenjohtaja Juncker täällä luetteli. tämä pakolaisten uudelleen sijoittelu, hotspotien seurantakeskusten perustaminen, Schengenin vahvistaminen ja puolustaminen, Euroopan kansalaisten puolustaminen, ei nationalismissa nimissä ja niin, että palattaisiin kansallisuuteen erimielisyyksiin. Tämä ei ole mikään ratkaisu, vaan yksi ongelmista. Tarvitaan lisää koordinaatiota jäsenvaltioiden välillä, erityisesti Balkaneilla, aivan kuten päätettiin viime sunnuntain kokouksessa. Ei voida hyväksyä sitä, että ei pidetä kiinni pakolaisten oikeuksista. Tästä puheenjohtaja Junckerkin muistutti. Heitä ei voida kohdella epäinhimillisenä massana, jota vyörytetään rajalta toiselle on myös tuettava rahoitukseen raha, raha, taloudellisesti näin kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia maita. Tästä tulee tietenkin merkittäviä vakausongelmia, niin kuin Juncker sanoi. Vetoan, että komissio menee nyt eteenpäin tällä linjalla näitä kansallisista budjeteistakin osallistutaan ulkorahan rajojen valvontaan. Emme voi jättää Turkia ja Ankara yksin hoitelemaan Syyrian kriisiä. Tarvitaan nopeaa toimintaa toimintaohjelman puitteissa Turkin kanssa, mutta meidän ei pidä antaa mitään avointa valtakirjaa Turkin hallitukselle. Ei voida ajatella, että toteutetaan Turkin toimintaohjelma ja samanaikaisesti eh, ei edistettäisi ihmisoikeuksia ja vähemmistön oikeuksia tuolla alueella. Ja kuten puheenjohtaja Tusko sanoi, pian on lavalle tämän huippukokous, e, Euroopan ja Afrikan kokous. Euroopan antaa murrosia Afrikalle ja ne sitten vain kannustavat näitä muuttovirtoja. Ei tällaista enää voida ajatella. Tarvitaan kulttuurin muutos. Euroopan on autettava Afrikan uudelleen syntymisessä, tuettava afrikkalaisia demokratioita, vahvistettava niiden instituutioita, on autettava niitä torjumaan korruptiota, investoitava koulutukseen ja tasavertaisesti jaettava kasvun tulokset. Työtä on paljon tehtävänä kaikkien jäsenvaltioiden, kaikkien meidän Euroopan mielisten on ryhdyttävä työhön ja meidän on tehtävä vielä enemmän. Meidän on tehtävä oma osuutemme, jotta voimme ratkaista tämän kriisin ennen kuin on liian myöhäistä. Haluaisin siteerata kuuluisaa italialaista runoilijaa. Pahoittelen tästä. Hän, Dante sanoi, Dantekin puhui nationalistisesta versiosta. Tässä puhutaan meidän ihmisarvosta ja arvokkuudesta. Läpi telää Es gibt den Wunsch des Abgeordneten. Herra Pitella, Kristofalo haluaisi esittää teille kysymyksen. Sopiiko teille tämä kysymys? Herra olkaa hyvä. δεν υπάρχει καμιά Kiitoksia puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että me tiedämme, että miljoonat pakolaiset joutuvat jäämään Turkkiin ja heistä täytyy siellä huolehtia. Herra Pitellä, oletteko samaa mieltä siitä, että että pakolaiskriisi on asia, jossa kaikilla on omat herkät kohtansa mukaan luettuna Turkilla. Tässä tapauksessa tosiasia on, että EU on nyt keskustellut Turkin kanssa saadakseen aikaan tiettyjä myönnytyksiä. Minusta vaikuttaa nyt siltä, että meidän täytyy täysin kunnioittaa Ankaran pöytäkirjaa. Ja ennen kuin mitään tehdään Turkin mielistelemiseksi, meidän täytyy varmistaa, että Turkki itsekin tekee oman tehtävänsä ja pitää kiinni sitoumuksistaan suhteessa muihin maihin. Tietystikin kyse on myöskin humanitaarisesta puolesta, mutta sitä ei saa nyt käyttää tässä aseena. Herra Pitele, olkaa hyvä. Kiitoksia kollega. Tämä oli kyllä rikkoinen pleonastinen puheenvuoro sanoin erittäin selvästi, että emme hyväksy mitään avointa valtakirjaa Turkin hallituksella. Haluamme toteuttaa toimintaohjelman, mutta samanaikaisesti on mentävä eteenpäin ihmisoikeuksien, eh, tiedotuksen avoimuuden ja vähemmistöjen suojelun alalla. Me emme missään tapauksessa lopeta arvojemme puolustamista, kun toteutetaan Ankaran pöytäkirjaa. Me emme jätä Turkkia kuitenkaan yksin Syyrian kriisin edessä. Kiitoksia paljon. ESA-ryhmän nimissä nyt edustaja Kamal, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon kriisi ei ehkä ole enää uutissa ykkösasia, mutta tämä keskustelu osoittaa, että se ei ole mihinkään hävinnyt eikä häviä lähiaikoina, mutta pitää olla käyttänyt ainoastaan näitä vanhoja argumentteja, ollaanko eurooppamielisiä vai eurooppavastaisia. Pitää ajatella, että on sellainen joukko, joka ei halua mitään tai haluaa tehdä kaiken, mutta jos ei kuitenkaan näin ajateltaisi, pitää miettiä sitä, mitä pitää lakata tekemästä. Ei saa antaa enää sellaista viestiä, että kaikki ovat tervetulleita. Nyt on mietittävä niitä, jotka tulevat tarvitsevat turvapaikkaa. On lopetettava ihmisten auttaminen lähellä heidän maitaan. Ei voida laittaa rajoja kiinni yhtenä päivänä ja sitten avata toisena päivänä. Pitää tehdä selväksi, mitä ihmisten pitää, eh, maiden pitää todellakin tehdä. Kyseessä ei ole ainoastaan kriisi pakolaiskriisi, vaan tämä on todellakin geopoliittiseksi kriisiksi muuttumassa Syyriassa on eh, suuria ongelmia, kun Venäjä pyrkii meidän rajoiltamme viemään vakautta, jotta ei kiinnitettäisi huomiota Ukrainaan. Tällainen vakauden järkyttäminen tässä taustalla. Meillä on komission suunnitelma ja Euroopan neuvoston tiekartta ja sitten sunnuntai 17 kohdan suunnitelma, mutta tämä ei riitä toiminnan sijaan. Nyt pitää löytää kaikkein haavoittuvaisimmat pakolaiset, UNHCR mukaan sieltä pakolaisleireiltä. Ja vaikka tällainen järjestely saataisiin aikaisiksi, jotkut on otettava vastaan. Tähän meillä on moraalinen velvollisuus. Jotkut maat tekevät paljon enemmän kuin toiset. Jotkut todella pyrkivät pärjäämään. Jotkut antavat suuria rahamääriä, toiset maksavat paljon ja toiset vain siirtävät palloa eteenpäin. Kaikkien on ymmärrettävä, kuinka suuresta on kyse ja on autettava ja koordinoitava toimintaa. Kun puhun kaikista maista, en tarkoita ainoastaan kaikkia EU-maita, vaan kaikkia maita. Eli meidän on ymmärtävä, että Turkin, Jordanian ja Libanonin työ on tärkeää. Pitää kuitenkin kysyä, milloin rikkaat arabimaat ja Yhdysvallat tulevat mukaan. Ja sitten jos mennään lähemmäksi meitä, niin me tarvitsemme avustuksia raja-alueille ja Balkanin alueille tarvitaan rahaa, mutta nyt pitää olla tiukkoja samanaikaisesti kun ollaan oikeudenmukaisia. On toivottavaa pakolaiset tervetulleeksi, mutta laittomat maahan tulijat, heitä ei saa päästä muiden ohi. Nyt pitää pyrkiä ihmisinkiä pelastamaan, eikä sitä, että ihmiset riskeeraiset elämänsä. Pitää ajatella meidän vanhempiamme ja isovanhempiamme, jotka taistelivat sodassa. Nyt on ollut pitkään rauhan kausi, mutta siihen ei pidä tuuduttautua. Maailma muuttuu ja valta siirtyy idästä länteen. Terrorismi on lähellä ja sodat. Meillä on uusia haasteita ja tarvitsemme uusia ratkaisuja. Historia on opettanut, että jotta voidaan vastata todellisiin haasteisiin, tarvitsemme yhteistyötä liittolaisten kesken, mutta on vastustettava niitä, jotka haluavat meitä määräillä. Meidän meidän isovanhempamme edessä olivat sen ajan haasteet ja lapsillamme on omat haasteensa. Nyt on meidän vuoromme tehdä jotain lastemme ja lastenlastemme puolesta. Pitää nyt huomioida nämä haasteet tai mennä takaisin päin. Nyt ei saa ajatella ainoastaan näitä miljoonia ihmisiä, jotka ajattelevat, että he voivat tulla Eurooppaan. Ei tarvita enää työsuunnitelmia, vaan on todella autettava, ei mitään kiintiötä, vaan ryhdyttävä toimintaan ja tämä on pakolaisten ja kansalaistemme hyväksi ja koko tämän maan osan vakauden hyväksi. Kiitos. Arvon kollegat, olemme hyvin pitkälti aikataulusta jäljessä tämä näin huomautukseksi. Nyt olemme vähintäänkin puoli tuntia nyt myöhässä aikataulusta. Joka ikisen puheenvuoron jälkeen tulee suuri joukko pyyntöjä saada esittää kysymys tai välikysymys sinisen kortin nojalla. Toteasin, että sinisten korttien tarkoituksena on sarakan selkyyttä esittämällä kysymys aiemmalle puhujalle. Yhä enemmän Täällä käytet, nostetaan sinistä korttia ennen kuin seuraava puhuja on edes aloittanut puheenvuoronsa, eikä tässä ole mitään järkeä. Tällä pyritään vain saamaan lisäaikaa itselle puhua. Herra Coburn, te halusitte esittää kysymyksen. Herra Coburn, te halusitte esittää kysymyksen kollega Kamalille, eikä tämä ole minulle mikään yllätys myöskään. Ylitymmekö sitten teidän kysymyksestänne? No, kysyn kuitenkin Kamalilta. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Uh, Mr. Kamal. Kiitoksia puhemies. Herra Kamal, aina tapaa valvoa Britannian rajoja, niin koska oikein ymmärrätte, että ainoa tapa valvoa rajoja koskee sitä, että lähdette EU-sta. Onko teillä mitään muuta tapaa tässä toimia kuin juuri tuo? Kiitoksia. Herra Coburn, on hienoa nähdä, että te kuuntelitte sitä, mitä Schultz sanoi näiden siisten kortin kysymysten tarkoitusperästä. Teillä on tilaisuus puhua sitten, kun kansanäänestys järjestetään. Älkääkä unohtako, että juuri konservatiivihallitus on järjestämässä tätä kansanäänestystä, ettekä te sivusta huutajat. Kiitos vain. Liberaalien puolesta puhuu nyt äh, herra Verhofstadt. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että tämän tyyppisiä pieniä brittihuuteluita tulee yhä enemmän kansanäänestyksen tiimoilta. Kiitos näistä suosinosoituksista. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin sanoa Manfred Weberille, että nyt ei ole mistään kilpailusta kyse, hyvä Manfred. Pakolaiskriisi ei ole mikään kilpailu liberaalien, sosialistien ja kristillisdemokraattien välillä. Kyse ei ole mistään kilpailusta. Oli miten oli, me aina häviämme teitä vastaan kilpailessa. Teidän puolen Coburn on kova kaveri ja sitten Merkel, hän aina voittaa ja te olette aina oikeassa. Tosiasiassa kyselmistään kilpailusta meidän välillämme vaan pikemminkin kansallismielisten ja populistien kilpailusta, jotka käyttävät hyväkseen pakolaiskriisiä päästäkseen eroon Euroopasta ja tuotakseen Euroopan unionin. Siitä nyt on kyse. Ei ole kyse meidän välisestämme kilpailusta. Joten lopettakaamme tällainen keskustelu, jossa vain syytellään osapuolta, osapuoli sanotaan, että tuo ja tuo hallitus on syypää siihen ja siihen. Koska Juncker on osoittanut 25 minuutin puheenvuorossaan, ja kiitän häntä hänen puheenvuorostaan, hän yksityiskohtaisesti luetteli suuren määrän päätöksiä, joita Euroopan tasolla on tehty, mutta joita ei ole pistetty täytäntöön jäsenvaltiossa kuukausien aikana. Olipa sitten kyse pakolaisten sisäistä siirroista tai budjettiseuraamuksista, budjettipäätöksistä, niitä ei pistetty täytäntöön, tai sitten virkamiesten lähettämisestä ulkorajoille. Riittävästi ei ole tehty. Ongelmat eivät ole täällä poliittisten ryhmien välisiä ongelmia, vaan ongelma on se, että jäsenvaltiot eivät edelleenkään ymmärrä, että Euroopan tasolla vain tämä ongelma voidaan ratkaista. Se ongelma tässä nyt tänä päivänä meillä on. Ja tässä me seisomme yhtenä rintamana. Ei ole mitään syytä ryhtyä tässä kädenvääntöön meidän keskenämme, koska tämä vain antaa vastapuolelle lisää vettä myllyyn. He esittävät sinisiä kortteja ja hyökkäävät Eurooppaa vastaan. Kyse on olemassaolon kriisistä. Siitä päästään yli vain ja ainoastaan, mikäli neuvosto komission ehdotuksesta tekee päätöksensä. Herra Task, ensi eurooppalainen raja ja rannikkovartiosto järjestelmä täytyy luoda. Meidän täytyy varmistaa, että toimimme yhtenä rintamana Kreikassa ja Bulgaariassa. Juuri siellä meidän täytyy valvoa rajaa ja järkistyröidä pakolaiset, jotka tulevat Eurooppaan, ja varmistaa riittävät fasiliteetit ja palvelut niin, että ihmiset voivat elää siellä kunnollisissa olosuhteissa, niin teemme näin sellaisia kuvia, joita viime päivinä ja viikkoina on nähty. Juuri siellä me voimme saada aikaan eron niiden välillä, jotka ovat elintasopakolaisia ja niiden välillä, jotka ovat todellisia pakolaisia, ja sitten voidaan päättää sisäistä siirroista. Minä on yksi vetomus erä Tuskille. Tehkäämme yhteistyötä. Minä tiedän, että ei ole teidän vikanne. Joulukuussa neuvosto tulee tekemään päätöksiä eurooppalaisista raja- ja rannikkovartiostojärjestelmästä, koska Kreikan raja ei ole, Bulgarin raja ei ole ja Kreikan ja Bulgarin välinen raja ei toimi sama Belgian, Saksan ja muiden rajoilla. Kysyn yhteisestä rajastamme. Tämä on yhteinen vastuumme myöskin ja siitä teidän täytyy päättää. Balkanin reittin tulijat voidaan sinne pysäyttää, ei niinkään Balkanilla vaan Bulgarian ja Kreikan rajalla meidän täytyy saada aikaan tämä eurooppalainen raja, jonka täytyy olla monikansallinen raja, ja siellä täytyy rekisteröidä tulijat ja saman aikaan myöskin päättää sisäistä siirroista. Toinen huomioni on seuraava. Ehdotukseen teille neuvoston puolella on, että älkää antako kollegoille minkäänlaista joulutaukoa neuvostossa, mikäli he eivät pysty nyt tekemään päätöksiä tulevasta turvapaikkajärjestelmästä, jota me nyt kerta kaikkiaan tarvitsemme. Ja yhteinen taloudellisista syistä tulevien maahanmuuttojärjestelmä tarvitaan myöskin, koska loppujen lopuksi ihmiset joka tapauksessa pyrkivät Eurooppaan. Siitä nyt on kyse. Joulukuussa muutaman viikon kuluttua. Älkää antako neuvostolle minkäänlaista taukoa, ei minkäänlaisia lomia joulunpyhiksi ennen kuin asiat on saatettu kuntoon. Varmistakaa se, että nämä kolme tärkeää päätöstä todellakin tehdään. Ja viimeinen vetomukseni teille, herra Tusk. Tiedän, että itsekin kannatatte tätä. Tehkää nyt lopultakin päätös antaa mandaatti Mogherinille niin, että hän ryhtyy aloitteelliseksi omalla tasolla, niin Euroopan tasolla, lopettaakseen tämän kriisin alkulähteen syyty. Eli jatkuva konflikti Syyriassa on kriisin takana. Kukaan ei kiistä. Tätä on katsottu jo vuosia. Nyt on korkea aika, että Euroopan neuvosto antaa Mogherinille mandaatin, jotta hän voi aloittaa toimet Euroopan nimessä. On suorastaan häpeällistä ja järkyttävää, että Viinissä, te olitte itsekin paikalla Viinissä, Rova Mogherin pari päivää sitten, Viinissä järjestettiin kokous keskelle Eurooppaa. Siellä oli Syyriä käsittelevä kokous Saudi-Arabia ja Turkki olivat paikalla, mutta ei eurooppalaisia toimijoita. Minusta vaikuttaa nyt siltä, että ainakin Viinin kongressissa 1815 emme myöskään olleet pöydän ääressä, mutta tällä uudella vuosisadalla me toimimme Eurooppana, mutta kuitenkaan emme ole edes paikalla neuvottelupöydässä. Atsorin kokous, joka perustettiin Barroson toimesta ja siellä käsiteltiin Irakia, ei sielläkään ollut eurooppalaisia pöydän ääressä. Euroopan keskelläkään ei keskustelussa ole Eurooppa pöydässä näkyvästi mukana, joten antakaa mandaatti Mogherinille. Ja hyvä rouva Mogherini, käyttäkää sitä mandaattia sitten täysin. Murtakaa vaikka ovi, että pääsette sisään noihin kokouksiin ja olkaa paikalla ja edustakaa siellä eurooppalaisia kantoja. Kiitos. Äh, Kiitos herra Verhofstadt. Yllättävää kyllä herra Everidge haluaa esittää teille kysymyksen. Yllätys, yllätys. Ja, yllätys herra Everidge. Dann schießen Herra Everidge, antaa palaa. Seeking clarification from... Tässä on kysymys, haluan Verhofstadilta selvittää asiaan. Te sanotte, että me sinistä korttia käyttäen olemme hirveitä ihmisiä, koska haluamme käydä keskustelua ja puhutte kaikesta siitä, mitä vastustamme kaikkea, sitä mitä te haluatte, eli lisää eh, maahanmuuttajia, lisää Eurooppa, lisää valtiota. Emme kaikkia valtuusta, mutta ne, jotka täällä haluamme saada keskustelun käyntiin, puolamme keskustelua, puolamme demokratia, puolamme kaikkea tätä vaikka olemme EU-vastaisia ja sen vastaisia, mitä te ja ystävänne haluatte viedä eteenpäin. Siksi nämä siniset kortit ovat niin tärkeitä, mutta te ette niistä pidä. I have nothing against blue cards because they are blue. En minä vastusta sinisiä kortteja, koska ne ovat sinisiä. Minun värinihän on sininen. En minä sitä vastuta, enkä minä niitä vastusta muutenkaan, kun se on Euroopan unionin väri. Joka kerta, kun heilutatte sinu, sinistä korttia, korttia, niin se on ikään kuin meille voitto euroskeptikoista. Minä kyllä pidän teidän sinisistä korteista, niin jatkakaa vain. Für die Vereinigte Linke hat jetzt das Wort Herr Iglesias. Edustaja Iglesias seuraavana kuoryhmän nimissä. Kiitoksia, puhemies. 15 kuukautta sitten käytin puheenvuoron täällä ensimmäistä kertaa tämän ryhmän jäsenenä. Se oli ilo ja kunnia todella kilpailla teidän kanssanne tämän parlamentin johtajuudesta. Silloin sanoin, että pyrimme erilaiseen Eurooppaan, sellaisen Eurooppaan, joka ei olisi aivan yhtä kova heikkojen kanssa eikä yhtä mielistelevän voim- valtaanpitävien kanssa. Valitettavasti kuitenkin tuo 15 kuukautta sitten sanomani lausun, lausuma pitää edelleen paikkansa tänään tuolloin 15 kuukautta sitten ne espanjalaisia taistelijoita, jotka vastustivat fasismia ja kauhuja. Se oli oman isämääni paras panos Euroopan edistykselle sosiaalisen, demokraattisen Euroopan puolesta, jossa kunnioitettaisiin ihmisoikeuksia. Kun nyt kuulen, kuulen täällä ulkomaalaisvihaisia huutoja, muistan omaa maata, niin niitä, jotka haukkuivat ja toimivat törkeästi, sanottiin, että eivät he pääse eteenpäin, mutta olen kyllä aika äh, kiusantunut, kun täällä ollaan kovin tekopyhiä ja itketään krokotiilin niin kyyneliä ja sanotaan, että muka puolustetaan ihmisoikeuksia. Web, edustaja Weber, te puhutte äärioikeu- ääriliikkeestä. Ajatelkaa, mitä de- de- Portugalissa tapahtuu. Ajatelkaa, mitä tarkoittaa demokratian kunnioittaminen. Oppikaa se, että joskus ihmiset äänestävät toisella tavalla kuin mitä itse ajattelette. Hyvä liberaali ryhmän edustaja, pahoittelen, että 15 kuukautta sen jälkeen <laughs> kun olen harjoitellut hänen nimeään, niin anteeksi vain kun vieläkin äänen sen väärin. Tämähän ei ole ongelma, joka liittyy liberaaleihin tai sosiaalidemokraatteihin tai kansanpuolueeseen todellakin olitte yhtä mieltä niistä merkittävistä asioista, jotka leimasivat EUn ulkopolitiikkaa ja joista kustannukset maksetaan nyt. Se on johtanut kurjuuteen ja nöyryytyksiin. Tuhannet eh, perheet ovat sen takia nyt Euroopan porteilla. Nyt puhutaan taas sodasta ja, ja kurjuudesta Euroopan porteilla perheistä, joille vastataan piikkilangoilla, piikkilanka-aidoilla. Meidän Euroopassa ei pidä unohtaa, mitä sota tarkoittaa, mitä kauhu ja köyhyys tarkoittavat, mitä tarkoittaa se, että on paettava köyhyyttä ja kauhua. Me emme voi nöyryyttää näitä ihmisiä, koska se merkitsisi Euroopan nöyryyttämistä. Edustaja Weber, se merkitsee sitä, että tehdään loppu hyvinvointivaltiosta. Euroopan nöyryyttämistä on myös se, että tehdään loppu sosiaalista oikeuksista. Euroopan nöyryyttämistä on myös se, että, että hallitukset nöyrtyvät rah- rahavallan edessä samoin veropetosten hyväksyminen nöyryyttämistä, niin kuin te herra Juncker, silloin kun olitte valtiovarainministeri, te edistitte salaisia sopimuksia monikansallisten yhtiöiden kanssa niin, että ne maksoivat vain yhden, prosenttia prosentin veroja. Kuitenkin Euroopan kansalaisten on maksettava enemmän veroja. täällä puhutaan verosta. Te olette kuitenkin tuolla tuolilla ne puheenjohtaja Juncker, koska pitää olla teidän kaltaiset henkilöt mahdollistivat sen, että Juncker on tuolla omalla paikallaan, koska te sosialistit ovat, olette säilyttäneet suuren koalition kansanpuolen kanssa tässä talossa. Siteerätte täällä Dantea, voitte siteerata häntä vähemmän ja tehdä lopun tästä kirjoitusta koalitiosta. Haluaisin vielä palata omaan maani, maahani teidän kaltaisia ei pitäisi olla enää hallituksessa, mutta ennen kuin lähden, haluaisin pyytää teiltä jotakin. Muuttakaa politiikan pakolaiskriisiä, ei ratkaista piikkilanka-aidoilla. Pakolaiskriisiä ei ratkaista poliiseilla, vaan vastuuntuntoisella politiikalla. Lopettakaa sakinpelu peluu Välimeren kansojen kanssa. Tehkää työtä rauhan puolesta sen sijaan, että edistäisitte vain ja lietsoisitte sotaa. Auttakaa ihmisiä, jotka pakenevat kauhuja. Älkää enää tuhotko enempää Euroopan arvokkuutta, puheenjohtaja Juncker? Das war, das war dann für die... Puheenvuoron saa seuraavaksi vihreiden nimissä edustaja Harams. Arvon naisten herra, että arvon herra Weber, mikäli te haluatte rakentavan ratkaisun akuuttiin tilanteeseen, soittakaa kollegallenne ja sanokaa, ettei hän voi jatkuvasti vain tarttua puhelimeen ja lähetellä, soittaa Merkelille tai Hermanille. Hänen tilanteessaan näin ei pitäisi voida tehdä, eikä tämä ole järkevä tapa toimia. Kertokaa tämä pääministerille. Yksi asia täytyy tässä keskustelussa selventää. Nyt on kyse syvästä Euroopan unionin kriisistä. Kriisit ja sotaa tällä hetkellä ovat asioita, jotka ovat Euroopan ulkopuolella. Monet muut kansat ovat paljon suuremmissa ongelmissa näiden vuoksi kuin Euroopan unioni. Mikäli emme nyt lopeta tätä keskustelua siitä, että puhumme aina vain itsestämme ja omista ongelmistamme, emme pysty olemaan sellaisessa tilanteessa, että voimme myötä vaikuttaa siihen, että Syyriassa ja sen lähialueilla tai Saharan eteläpuolella tai ylipäänsä Välimeren eteläpuolella saadaan aikaan minkälaisia muutoksia. Minun mielestäni on suorastaan järkyttävää, kuinka tämä keskustelu on oman napaan tuijottavaa keskustelua. Suuret ongelmat ja paineet, joiden alla nyt olemme, joista keskustelemme, ovat oikeastaan tulosta itsekkäästä, vääränlaisesta maahanmuutto- ja pakolaispolitiikasta, jota vuosikymmeniä Euroopassa on harjoitettu. Euroopan unioni aivan liian pitkään oli tässä itselle mukavasta tilanteessa Dublinin asetus ja rajamaiden jättäminen oman onnensa nojaan aivan liian pitkään nähtiin aluksia, jotka upposivat Välimerellä. Oikeastaan meidän täytyy syyttää itseämme välinpitämättömyydestä, varsinkin Välimeren eteläpuolisella alueella valitsevan tilanteen vuoksi. Nyt tällaisessa tilanteessa ei ole yksinkertaista päästä pois tästä itsekyyden ja välinpitämättömyyden tilasta. Onko Euroopan oli riittävän voimakas nyt, niin että se pystyy toimimaan ja ottamaan vastaamaan tämä tämän haasteeseen ilman, että Euroopan unioni tästä romuttuu. Herra Juncker, nyt on tehty päätöksiä. Ne on päätetty tehdä enemmän pakolaisten auttamiseksi Turkissa ja muilla lähialueilla, Syyrian lähialueilla. Minun mielestäni tämä on, tässä on kuitenkin tehty vanha virhe. Nyt halutaan tehdä jotakin oikein, jotain kunnollista, mutta samalla liittoudutaan sellaisen henkilön kanssa, joka itse tekee kaiken väärin. Minä puhun tässä presidentti Erdoganista. Hän on nyt antanut poliisin miehittää tärkeimmän mediaryhmän siksi, että tuo mediaryhmä on ollut Erdoganin vastainen. Siitä huolimatta halutaan tehdä heidän kanssaan ja Balkanin huippukokous viime viikonloppuna oli nähdäkseni läpimurto. Vihdoinkin tajuttiin, että sitä mitä oli tehty Balkanin reitin suunnalla on johtanut humanitaariseen katastrofiin. Euroopan unionin täytyy nyt ottaa vastuunsa valitsevasta tilanteesta ja hoitaa huolehtia näistä ihmisistä paremmin, jotka ovat lähteneet pakoon kotimaistaan siksi, että heidän omat kotimaansa ovat järkyttävässä tilanteessa. Euroopan unioni on alue, jossa, joka alue, jolla toimitaan kansalaisten hyväksi. Haluaisin vielä painottaa sitä, että minun nähdäkseni akuutin kriisin lisäksi meidän pitäisi saada aikaan pitkän aikavälin muutoksia. Kyse on Dublinin säännöksistä ja myöskin tulevasta maahanmuutto- ja pakolaispolitiikasta. Sitä täytyy muokata. Lisäksi meidän täytyy saattaa rajat kuntoon sellaisella tavalla niin, että uudelleen ryhtyä militarisointiin, niin kuin esimerkiksi Frontexin puolella osittain tapahtunut, pikemminkin ihmisoikeudet, eurooppalaiset arvot ja kansainvälinen oikeus täytyy saattaa kunti, kunnian ja luoda uuden tyyppistä oikeudenmukaista avoimuutta siten, että luodaan uudenlaista eurooppalaista rajapolitiikkaa. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Frau Harms. Kiitoksia, rouva Harms. EFTD-ryhmän nimissä nyt edustaja Farage. Puhemies, tämä pakolaiskriisi on nyt todella valtava eksistentiaalinen kriisi. Pitää ehkä kysyä, mikä tämän hankkeen todellinen luonne on. Täällä on puhuttu oikeuksista, entäpä demokraattiset oikeudet, sillä nyt näkyy yhä autoritaarisempi Euroopan unioni, joka murskaa demokraattiset oikeudet ja kuitenkin niillä ylpeilee. Joka kerta kun tulee kriisi, niin kansandemokratia häviää 2011 Italian pääministeri Berlusconi joka oli euroskeptikko, hän otettiin pois virasta ja sinne laitettiin eh, sätkynukke. Ja samoin kävi Kreikassa, kun Papandreou sanoi, että olisi eh, äänestys, niin hänet otettiin vallasta ja laitettiin toinen tilalle. Ja nyt kriisissä Unkari ja muut ovat tehneet selväksi, että ne eivät halua pakolaiskiintiöitä, mutta sitten ne kuitenkin murskataan EUn mm, huiputustoimilla ja pakotetaan hyväksymään se, mitä ei hyväksytty. Ja sitten Kreikan pääministeri Tsipras, joka istui juuri tuolla, voitti vaalit ja kuitenkin täällä hänelle sanottiin, että nämä ajatukset ovat mahdottomia ja ne pitää unohtaa. Mutta nyt Portugalin kanssa on taas päästy uuteen ennätykseen. Mediat eivät ole tätä huomenneet ja ne, jotka eivät tilanteesta tiedä. Nyt vaalien jälkeen on vasemmisto enemmistö, jolla on sosialistinen suunnitelma Portugalille, mutta kuitenkin presidentti Silva ei päästä heitä valtaan, koska hän sanoi, että he ovat Euroopan vastaisia ja hän antaa vähemmistö konservatiivisen EU-mielisen pääministerin jäädä valtaan. Tällaista on Brezhnevin doktriinin nykypäivän täytäntöönpano. Näin kävi juuri niissä valtioissa, jotka olivat eh, neuvostoliiton sisällä Kreikan ja Portugalin suhteen on tehty selväksi, että maalla on demokraattisia oikeuksia ainoastaan, jos se puoltaa hanketta. Jos ei, niin nämä oikeudet viedään pois. Ehkä mikään näistä asioista meitä yllätä, niin kuin herra Juncker meille sanoi, ei voi olla demokraattista valintaa, joka on perustamissopimuksen vastainen. Ja Saksan valtiovarainministeri on sanonut, että vaalit eivät mitään muuta, on olemassa säännöt. Kaikki, jotka uskovat demokratiaan, ajattelut, että Portugalin pitäisi olla viimeinen pisara, sen pitäisi olla varoitus siitä, että tämä hanke tuhoaa nyt ihmisten henkilökohtaiset oikeudet ja kansojen oikeudet. Minun maassani on aina uskottu parlamentaariseen demokratiaan niin vahvasti, että kaksi kertaa viime vuosien aikana pantiin kaikki peliin, kun taisteltiin parlamentaarisen demokratian puolesta, ei ainoastaan Britannian osalta, vaan koko Euroopan puolesta. Eli kaikki, jotka uskovat demokratiaan, nyt olisi tärkeää, että britti äänestys antaa meille valtaan mahdollisuuden. Kiitos. Lauristin, olkaa hyvä. Mr. Farage. Edustaja Farage, vertaatte EU-maan Portugalin tilannetta edeltäjään te vertaisitte sitä siis Neuvostoliittoon. Teillä ei ole tietenkään kokemusta Neuvostoliitossa elämisestä toisin kuin meillä. Voisitteko antaa esimerkiksi kuinka Brezhnev tai joku muu johtaja olisi äh, tehnyt mitään demokraattisia vaaleja Neuvostoliiton osavaltioissa? Uh, no itse asiassa, vaikka minä muistelen nyt Unkarin kapinaa, niin kyllä näin kävi ja myös Tsekoslovakiassa vuonna 1968 ja Brezhnevin doktriin, mitä siinä sanotaan, varmasti muistatte. Eli silloin kun sosialismia vastustavat voimat pyrkivät muuttamaan sosialistisen maan eh, kehityksen kapitalistiseksi, tämä ei ole enää vain kyseisen maan ongelma, vaan yhteinen ongelma, kaikkien sosialististen maiden ongelma. Eli jos tästä poistetaan sana sosialistinen ja pannaan Euroopan unioni sen sijaan, niin se sopii käteen kyllä kuin kuin hanska. Das Wort hat jetzt für die Seuraavaksi on ENF-ryhmän nimissä edustaja de Graaf. Puhemies, kun liitokansleri Merkel vieraili viime viikolla Turkin sulttaanin luona, he sinetöivät EUn kohtaloon. Turkki pääsee liittymään nopeasti unionin vastineeksi siitä, että se rajoittaa maahanmuuttovirtoja. Tämä on demokratian loppu. Saksa teki tämän päätöksen kaikkien jäsenvaltioiden nimissä. Uusi ottomaanien valtakunta nyt vallottaa EUn. Ulkorajat eivät ole 100 prosenttia vedenpitäviä ja sisärajojen varmistamisesta ei voi edes puhua. Eurooppalainen eliitti pikemminkin on rähmällään ankaran hirven edessä. Ihmisoikeuksille mitään merkitystä enää, kun Erdogan pommittaa omiakin kansalaisiaan ja tekee yhteistyötä ISN kanssa ja tuhoaa turkeista demokratiaa ja tukahduttaa väkivaltaisesti mielipiteen vapauden. Vasta vuonna 1913 turkkilaiset ajettiin lopullisesti pois Balkanilta, jossa olivat murhaneet ja raiskaneet kristittyjä. Tämä EU nyt on tuomassa uskon sotia takaisin Eurooppaan. Kaikilla siellä, missä on islamia, lapsimorsiamia raiskataan, naiset ovat toisen luokan kauppatavaraa ja varauskoisia kirjoitetaan ja tapetaan. Mikäli Merkel sanoo, että islam kuuluu Eurooppaan, hän kääntää selkänsä kaikille länsimaisille kristillisille ja humanistisille arvoille. Hän on jo nyt syyllistynyt siihen, että vastaanottokeskuksissa lähialueilla on väkivaltaa, kristittyä raiskataan ja sorretaan. Näin tulee tapahtumaan, joka ikisessä kaupungissa ja kylässä, pikkuhiljaa suuressa mittakaavassa. Näin tulee tapahtumaan. Koko länsi jää islamin jalkoihin. Siksi Turkki ei ikinä saa tulla Euroopan unionin jäseneksi. Nyt sitelmattomien nimissä Rova Dodds. Thank you, uh... Kiitoksia puhemies. Kun olen kuunnellut tämän aamuista keskustelua, niin toivon, että se mitä olemme kuulleet täällä merkitsee realistisempaa lähestymistapaa näihin ongelmiin, joita eh, liittyy eh, näihin maahanmuutto- ja pakolaisvirtoihin ja kansallisvaltioiden tilanteeseen. Ymmärrän, että monet pakenevat vainoa, mutta pelkään, että Joidenkin Euroopan kansojen tarjoamat vastaukset ovat saattaneet haavoittuvat ihmiset vielä vaikeampaan tilanteeseen, kun he ovat joutuneet ihmissalakuljettajien käsiin. Puheenjohtaja Tusk, puhuitte tänään rajojen varmistamisesta ja, ja yhteistyöstä kolmansien, jäsen, kolmansien valtioiden kanssa, mutta kun mikään kolmas valtio ei kuitenkaan voi korvata meitä ja suojella meidän ulkorajojamme. Puheenjohtaja Juncker, te sanoitte, että meidän on hidastettava ihmisten kontrolloimaton virta. Onko tämä, jos tämä on realistisempi lähestymistapa, niin se on tervetullut, mutta se on vain osa vastausta. Tarvitaan kaksinainen lähestymistapa vakautta alueelle ja sellaisia politiikkoja, joilla voidaan tukea taloudellista kasvua. Olen hieman häiriintynyt joidenkin johtajien kommentoijista tänä aamuna, mutta haluaisin edustaja Weberille kertoa uutisia ja viestejä omalta vaalipiiriltä, niin me emme ole äärirajojen kanssa, vaan, vaan äh, haluamme äh, antaa apua Syyrian kriisiin. Olemme äh, to, toiseksi suurin kahdenvälinen avunantaja Syyrian kriisiin ja yksi harvoista maista, joka pyrkii täyttämään vuosituhattavoitteensa. On todella surkeaa, että neuvoston ja komission puheenjohtajat tänä aamuna ovat puhuneet paljon Euroopan kansojen roolista ja siitä, että tarvitaan yhä enemmän rahoitusosuuksia näiltä mailta. Olette kuitenkin ohittaneet Persianlahden osuuden tässä hyvin vaikeassa tilanteessa. Nyt on jo korkea aika toimia. Valtioiden on kannattava, näidenkin valtioiden on kannattava moraalinen vastuu kriisissä meidän muiden rinnalla. Das Wort hat jetzt für die Kiitoksia. Seuraavaksi EPP-ryhmän eh, e nimissä edustaja Roil. Nyt mikrofoni toimii. Puhemies, kollegat. Kyse valtavasta ongelmasta, pakolaiskriisi ja kuinka siihen reagoidaan. Tämä on kiistatonta. Minun henkilökohtaisesti häiritsee se, että aamusta iltaan kuullaan, kuinka vaikea ja monimutkainen tilanne on. Ja sitten syytetään joitakin sitä, että se on heidän syytään, että tämä kaikki on syntynyt ja että meidän on tehty virheitä. Sitten komissio tekee ehdotuksensa, jos on jotakin konkreettisia toimia, ja sitten ei tapahdu mitään. Tämä ärsyttää ihmisiä. Meidän tehtävämme on poliitikkojen ratkaista ongelmia, eikä pelkästään keskustella niistä ja syyttää toisiamme. Nyt tämä ongelma täytyy ratkaista. Olen varma, että ihmiset suhtautuisivat talouskriisiin eri tavalla, mikä ne näkisivät, että poliitikot tekevät päätöksiä, jotka myöskin toimivat. Tässä pitäisi vain tehdä normaalilla tavalla työ. Pistä, täytyy pistää täytäntöön se, mistä on päätetty. Tämä ei ole poliittinen ongelma Euroopassa vain tässä kysymyksessä, vaan muissakin kysymyksissä on käynyt näin. Asianmukaisessa elimessä täytyy tehdä päätöksen, täytyy pistää täytäntöön, eikä aina keksiä pyörää uudestaan. Olen erittäin kiitollinen siitä, että komissio järjesti tapaamisen sunnuntaina ja konkreettisesti sanottuna nyt pitäisi päättää, kuka tekee mitä. Tietysti kaikki eivät ole paikalla. Ja kyse ei ollut kokouksesta, jossa olisi määritelty kriteereitä eikä kaikkia päätöksiä pystytty tekemään, jotka olisi tarvittu tehdä, mutta nyt kerrankin jotakin konkreettista päätettiin. Nyt halutaan auttaa ihmisiä ja auttaa ongelman ratkaisussa. Minulla on nyt yksi yksinkertainen odotus. Kaikki osapuolet, joka sitten parlamentista, komissiosta ja neuvosto, ja neuvostolla on tässä kaikkein suurin tehtävä, kaikki täytyy yksinkertaisesti tehdä, mitä ovat luvanneet tehdä. Täytyy maksaa rahat ja antaa komissiolle toimintamahdollisuuksia. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, täytyy varmistaa, että Frontexin joukot ovat toimintakykyisiä. Ja yrittävästi resursseja ne toimivat. Jäsenvaltiota eivät yksin voi hoitaa asioita. meillä on välineitä, joita täytyy ottaa käyttöön. Tämä olisi ensimmäinen askel. Ja ensimmäisen jälkeen tulee aina oikea, toinen askel ja sitten olla jo oikealla tiellä. Dragi colegi, vreau să vă spun înainte să-i dau cuvântul colegei Fayon. Ennen kuin annan puheenvuoron kollega Fajonille, haluaisin esittää pyynnön pyytäisin, että te noudattaisitte nyt tätä annettua puheaikaa. Me olemme todella jäljessä. Äänestykset on pidettävä ja tuossa vaiheessa vieraamme puheenjohtaja Tuske ja puheenjohtaja Juncker saavat puheenvuoron. Äänestys ei ole helppoa. Ja sitten kello 15 alkaa toinen keskustelu ja sen takia pyytäisin nyt, että todella käyttäisitte vain tämän annetun puheen ajan. Ja seuraavana yksi minuutti edustaja Fajon. Kiitos. Hyvät edustajat, minä olen käynyt Slovenian rajan vastaanottokeskuksissa. Minä näin siellä tuhansia sairaita, väsyneitä, pakolaisia. Katsokaa näitä kuvia. Nämä ovat ihmisiä, mutta ketkä pakottavat heidät takaisin kylmään jokeen yöllä? Eikö Kroatian pidä noudattaa eurooppalaisia oikeuksia? Kroatia eilen pyysi lisäapua kun puhun solidaisuudesta, niin en ole uskottava. Kun puhun slovianaisille valitsijoille, niin Euroopan johtajat vievät minulta uskottavuutta, kun lähetetään pakolaisia näihin nimittäin paikkoihin. Tätä ei voida hyväksyä. 000 ihmistä on tullut viime päivinä maahamme. Tämä on sama kuin jos 1,3 miljoonaa ihmistä olisi tullut Saksaan. Sloveniassa on melkeinpä kaos. Ja sitten toteutui se, mitä ulkomaisvihamiset sanovat. Ei ole totta, että mitään voitaisiin tehdä. Jotkut eivät vain halua toimia. Ne, jotka eivät halua päätöksiä tehdä, niin antakaa päätöksenteko niiden käsin, joilla on sydän. Äh, thank you, ladies and gentlemen. Äh, the num- Kiitoksia puhemies. Kyllä näillä numeroilla on väliä, mutta pelkäänpä, että numerot eivät ole aivan tasapainossa. On sanottu, että tänä vuonna 700 000 maahanmuuttajia on tullut Eurooppaan, mutta on sanottu myös, että 800 000 henkeä on saapunut Saksaan. Ja että joka päivä 5 000 henkilöä ylittää Itävallan rajan ja Balkanimaissa ja Välimeren maissakin. Heitä on paljon. Meidän pitää kyllä hyvin tuntea matematiikkaa, että ymmärretään, että tämä 700 000 ei ole oikea luku. Se, olisi, se pitäisi olla korkeampi. Liittokansleri Merkel sanoi tässä salissa, että seuraavana vuosina noin 60 miljoonaa henkeä luultavasti lähtee kotoaan näiltä rauhattomilta alueilta etsiäkseen parempaa tulevaisuutta muualta. Puheenjohtaja Tusk sanoi, että se mitä olemme tähän mennessä nähty, sitä voidaan verrata esihistoriallisten aikojen ihmis maahanmuuttajien virtoihin. Tulevina vuosina, mikäli Eurooppaan siirtyy 60 miljoonaa ihmistä, niin meille tulee uusi keskikokoinen kansallisvaltio näistä henkilöistä. Meidän olisi ensinnäkin nyt vältettävä se, että numeroiden taakse kätketään ongelmien vakavuus. vakavuus. Toiseksi EU ehdottaa välineitä, jotka eivät ole asianmukaisia varmastikaan. Ja, ja kolmanneksi minulla on sellainen vaikutelma, että näitä välineitä käytetään enemmän EUn valtioiden, kansallisvaltioiden voiman vahvistamiseksi kuin tähän hyvin vakavan haasteeseen vastaamiseksi. Tällaista ei ole nähty toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Strategia on epäonnistunut, mutta se ei varmastikaan lohduta kun ajatellaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Un Kiitos ja edustaja Debré, yksi minuutti ja 30 sekuntia. Uh, monsieur le Président. Puhemies, aivan ensiksi haluaisin onnitella komission puheenjohtajaa. Haluan onnitella teitä tästä aloitteestanne ja 17 hyväksystä toimista. Ne, jotka teidän laillanne ovat nähneet kauheita kuvia, jossa pakolaiset, miehet, naiset ja lapset mm, ylittävät tätä kylmää jokea ymmärtävät, mistä on kyse. Ulkoraja on yhteinen raja, niin kuin muistutitte, ja se mikä on yhteistä, sitä pitää hallinnoida yhdessä. Ei saa sanoa, että Frontex on oikea väline tähän työhön nykysääntöjen voimalla, vaan Frontex tässä käyttää jäsenvaltioiden aluksia ei se ole mikään toimija, joka organisoi. Nyt ei saa antaa tällaista mielikuvaa, jos halutaan todellakin yhteinen ulkoraja, niin tarvitaan todelliset raja- ja merivartiostot, jonka, jota johtaa yhteinen viranomainen. Muistutitte, että pitää tehdä yhteistyötä kulkuvaltioiden kanssa, erityisesti Turkin kanssa. Tämä on totta, mutta se, että neuvotellaan Erdoganin kanssa, joka itse asiassa eh, pommittaa turkilaisia, vaikka puhutaan terroristeista eikä tehdä mitään Bodrumin alueen eh, ihmissalakuljettajille. Tämä on riski ja jos nyt Turkin kanssa tehdään yhteistyötä, niin tässä voidaan toimia ainoastaan näin tällä hetkellä. Tästä ei voida tehdä rakenteellista. Kiitos. minut. Ja Alpi Olkusman yksi minuutti. Gracias. Kiitoksia. Slovenian poliisi käyttää kyynelkaasua pakolaisia vastaan. Sloveniassa on liberaali hallitus Unkarissa. Euroopan kans- kansanpuolueen mm, hallitus käyttää ko- koiria ja ka- kyynelkaasua. 16. lokakuuta Bulgarin poliisi tappoi ampumalla afganistalaisen henkilön Bulgariassa on kansanpuolen vallissa. Euroopan unionin pakolaisten kohtelu parhaiten määrittelee kuitenkin Tsekkiin tasavalta. Siellä merkitään ihmiset käsivartoihin, nu- numeroin. Euroopan parlamentti tuomitsee nämä ihmisoikeusrikkomukset. Ei kylläkään tee niin valitettavasti ollenkaan. Euro- SND kansanpuolueen tai liberaalien puolueryhmien toimat, näitä voimaita vastaan näitä ei ole ollenkaan nähty, joten Pitellä Juncker Weber, teidän puolueen, teidän puolueenne hallituksessa eivät toimi solidaarisesti, vaan rikkovat jatkuvalla tavalla ihmisoikeuksia. Ja edustaja Keller. Excuse me, avem un blue card, accept... Anteeksi, siellä on sininen kortti. Hyväksyttekö edustaja Albiol? Olkaa hyvä gospod predsednik na to eh, tendenciozno. haluaisin eh, reagoida tähän erittäin tekopyhään lausumaan jonka kollega esitti. Haluaisin esittää kollegalle seuraavan kysymyksen. Miten te reagoisitte, mikäli syntyisi konfliktitilanne makollisten kesken? Tällaisen eh, leviämistä täytyisi, täytyy aina estää. Siksi Slovenian poliisi reagoi niin kuin se reagoi. Yo creo que actuar de manera responsable es respetar. Minun mielestäni on kunnioitettava ihmisoikeuksia, jos halutaan toimia vastuullisesti. Jos käytetään kyynelkaasua sotaa pakenevia ihmisiä vastaan, niin tämä ei varmastikaan ole tapa, jolla kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Kellerun minut Edustaja Keller, yksi minuutti. Thank you, Ashley. Kiitoksia. Epätavallista, kyllä. En ole niinkään pettynyt siihen, mitä sunnuntaina tapahtui. Yhdyn tässä Schulziin ja muihin puhujiin, koska loppujen lopuksi valtion päämiehet vihdoinkin ymmärsivät, että kyse on humanitaarisesta kriisistä. Ja se on itse sitä selvää, että pakosta tarvitsevat ruokaa, vettä ja suojaa, niin kuin Juncker mainitsi. Nyt vihdoinkin saatiin neuvoston johtopäätökset ja varmistetaan, että tämä toteutuu vihdoinkin. Olin on myöskin siitä, että Geneven yleissopimus ja EUn lainsäädäntö ja sen noudattaminen otettiin esiin. En tiedä, kuinka tämä toteutuu käytännössä, kun ihmisiä lähetetään esimerkiksi takaisin Afganistaniin. Afganistanilaiset on tunnustettu pakolliseksi EUn sisällä. He miltei ovat 75 äh, prosenttisesti oikeutettuja sisäisiin siirtoihin. Afganistan ei ole turvallinen paikka. Minihuippukokous sunnuntaina valitettavasti ei puuttunut tärkeään kysymykseen uuden ja oikeudenmukaisen taakanjakojärjestelmän laamiseksi pakolaisten osalta jäsenvaltioiden välille ja eikä myöskään varmistettu oikeuteen pääsyä. Ja linnoitus Eurooppa tässä edelleenkin valitsee. Sun minut. Edustaja Paksas, yksi minuutti. Arvon puhemies, hyvät kollegat, EUn huippukokouksessa jäi muutama seikka päällimmäiseksi. Jäi mieleen, ensinnäkin tunnustettiin, että Eurooppa ei pysty suojaamaan ulkorajojaan ja siksi päätettiin uusista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on parantaa tilannetta. Tämä oli myönteinen seikka. Neuvosto lisäksi aikoo auttaa Afrikan ja Aasian maita siinä toiveessa, että tällä voidaan tyrehdyttää maahanmuuttovirtoja. Tämä oli naivi ajatus. Kolmanneksi me tarvitsemme uutta maahanmuuttopolitiikkaa, joka on Euroopan arvojen mukaista. Ja rajat avataan vain niille pakolaisille, jotka tulevat sota-alueilta tämän tavoitteena. Johtopäätökset ja neuvoston päätelmät pitävät sisällään myöskin pakolaisten sijoittamisen tiettyihin jäsenvaltioihin ja tietyille alueille sisäiset siirrot mainittiin. Kiitos, edustaja. Rioa, yksi minuutti. Puhemies, tällä aikaa koko ajan ihmismäärät nousivat Kaleen. UMP-johto ja ensin puhui kulttuurisista rikkauksista. Kuitenkin jotkut ihmiset ovat nyt lähteneet pois tältä paikkakunnalta, kun aggressiiviset ja väkivaltaiset maahanmuuttajat iskevät heitä vastaan. Tähän on johtanut maahanmuuttoanarkia, josta ovat vastuussa Euroopan hallitukset, jotka eivät enää hallitse omia rajojaan. Lavaleiden huippukokous ei tule muuttamaan yhtään mitään, koska siellä korostetaan laillista sitten maahanmuuttoväylien edistämistä ja, ja maahanmuuttajien suojelu vahvistamista. Nämä ovat vastuuttomia lausuntoja. Pyydän, että Schengenin sopimus ja sen toteuttaminen keskeytetään välittömästi ja vahvistetaan kansallisten rajojen valvontaa niin, että maahanmuuttajat saadaan pidätyskeskuksiin ja palautetaan välittömästi alkuperään maahinsa. Tässä viesti maahanmuuttajille, ei meille. Kiitos. Minut. Kiitos ja jos yksi minuutti. Grazie, signore Presidente. Ja... Kiitoksia puhemies. Kiitos. Neuvosto on toiminut tämän paniikin jälkeen, joka on nyt vallannut Euroopan johtajat siksi, että yhtäkkiä on tullut niin paljon laittomia maahan muuttajia Eurooppaan. Huippukokouksessa ei pystytty muuhun kuin siihen, että Turkin roolia vahvistettiin. Turkki on kuitenkin pitkälle vastuussa siitä, että muuttoliikeongelma on huonontunut. Sen sijaan, että olisi sanottu Turkille, että ette ole ehdokas, ette täytä Kööpenhaminan kriteeriä. Tämän sijaan on niin, että Turkki antaa tuhansien laittomien siirtolaisten liikkua Kreikan puolelle ja samanaikaisesti liittokansleri Merkel tarjoaa 3 miljardia euroa Erdoganille, vaikka tämä ei riittänyt. Hän halusi lisää itse asiassa kaksi kertaa enemmän. zgadzam się w pełni z diagnozą którą powiedział pan przewodniczący. Kiitos puhemies. Olen täysin samaa mieltä herra Tuskin analyysin kanssa. Maahanmuutto on asia, joka on muuttanut ja muuttaa edelleenkin EU:ssa sisäistä vallan tasapainoa. Ja jossakin jäsenvaltiossa myöskin poliittisilla näyttämällä tapahtuu muutoksia maahanmuuton vuoksi. Mikäli arviot pitävät paikkansa, no sinänsä on, ei ole relevanttia, kuinka paljon maahanmuuttajia tulee. Maahanmuuttokriisi on kuitenkin olemassaolon kriisi kaikissa jäsenvaltioissa ja EU:ssa. On hienoa, että EU on nyt päättänyt auttaa maahanmuuttajia heidän lähtöalueillaan lähi ja Afrikassa. Tämän suuntaisia päätöksiä on jo tehty. Hienoa, että kaikki ovat nyt yhtä mieltä siitä, että meidän prioriteettina me pitää olla rajojen suojelu. Me emme voi auttaa niitä, jotka ovat jo EUn sisällä, mikäli meidän rajamme ovat niinä reikäiset kuin tällä hetkellä, koska tämä pelkästään lisää ihmisten tuloa Syyriasta, mikäli raja vuotaa kuin seula. Olemme päättäneet myöskin antaa miljardi euroa lähi pakolaiskriisin hoitamiseksi. Riittääkö tämä? Todennäköisesti ei. Meidän täytyy auttaa myös Turkkia, koska Turkissa on jo 2,5 miljoonaa pakolaista tälläkin hetkellä. Mikäli autamme Turkkia, saattaa olla, että pystymme tyrehdyttämään maahanmuuttovirran ja vähentämään painetta, joka meihin nyt kohdistuu. Toivon mukaan tilanne Syyriassa tulee kohentumaan. Meidän täytyy tehdä ainakin kaikkemme ja tehdä oma osuutemme ja tehdä yhteistyötä myöskin YK kanssa, jotta tämä valtava kansainvälinen kriisi saadaan hoidettua. Kiitos. Sopiko teille sininen kortti? Kysymyksen esittäisi. Oliko siellä siis sininen kortti? Oli? No hyvä, olkaa hyvä. Kysymys Kiitos puhemies. Hyvä edustaja, te puhuitte tässä numeroista, mutta olisin kuitenkin kysyä teiltä seuraava. Onko teillä todella olemassa mitään selkeitä lukuja tai suhteellisia lukuja siitä, että kuinka suuri osa on oikeutettu pakolaisstatuukseen niistä, jotka tänne tulevat, ja kuinka moni taas ei, eli kuinka moni voitaisiin lähettää pois? Kiitos. ja nie mówiłem o tym jakie są grupy wśród tych którzy. kiitoksia kollega minä en maininnut mitään tarkempia lukuja tai kertoa. En sanonut mitään siitä, kuinka moni on elintasopakolainen, kuinka moni on todellinen pakolainen. Tämä edellyttäisi lisää analyysiä, mutta kun puhutaan maahanmuutosta, me emme tarkalleen tiedä, mikä tilanne on. Nyt syyskuun mennessä 700 000 oli tullut, mutta tarkempia analyysiä tarvitaan tarkemmin lukujen tietämiseksi. Neuvoston ja komission edustajat jo totesivat, että me tarvitsemme asiantuntija-apua, jotta saisimme selville, keitä nämä pakolaiset mutta ovat. Edustaja Fleckenstein, yksi minuutti. Puhemies, arvon kollegat, Johtajien kokous, josta jotkut puhuvat menestyksenä, oli tosiasia, mutta haluaisin komissiota ja varsinkin komissaari Timmermansia tukea, kun he halusivat ponnekkaasti keskusteluta aikaan saada Turkin kanssa. Syyrian pakolaiset olivat yksi syy ja toiseksi tämä antaa meille hieman varata lisäaikaa oikean rakenteen aikaansaamiseksi. Pakolaiset ja ne, jotka ovat vastaan pakolaisia, kumpikin osapuoli täytyy muistaa. Nyt arvoista ei pidä luopua näissä keskustelussa. Pitää tämäkin muistaa. Meidän täytyy myöskin selvä siitä, että moraali keskustelemme voi yksin ratkaista tätä ongelmaa. Toiseksi vetoaisin kaikkiin, jotta nyt tehtäisiin yhteistyötä Venäjän, Yhdysvaltojen, Iranian, Iranin ja Saudi-Arabian kanssa, jotta saataisiin Syyrian kriisi lopetettua. Tämä onnistuu vain yhteisvoimin pragmaattisesti. Muuten tämä kärsimys ei koskaan lopu. Kiitos edustaja Maria, yksi minuutti. Puheenjohtaja Juncker, viiden, viisi päivää sitten viime viikolla myrskystä huolimatta Lesbosin saarelle tuli kymmeniä tuhansia uusia pakolaisia, vaikka saaren väestö on vain 780 000 ihmistä, kun ajatellaan väestömääriä ja maahanmuuttajien prosenttimääriä ja näitä, näitä eurooppa neuvoston prosenttimääriä ymmärrämme että määrät ovat paljon suurempia kuin mitä tässä jakojärjestelmässä sovittiin. On muistettava myös Kreikan muistio. Ei Kreikkaa voida muuttaa valtavaksi pakolaiseslummiksi. Teidän on ymmärrettävä tämä, puheenjohtaja Juncker. Teidän on ymmärrettävä se, että merirajojen suojelu kuuluu Kreikan suverenisen valtaan eikä kenellekään muulle. Meidän on tehtävä tästä näistä ihmissalakuljetusketjuista loppu. Niin, gospod Juncker. Edustaja Vaijulu, puolitoista minuuttia. Hyvä herra Juncker, kiitos siitä, että piditte tämän johtajien kokouksen sunnuntaina. Se oli hyödyllinen. En pitänyt kovin tästä kriittistä sävystäne, kun puhuitte Länsi-Balkanin reitin valtioiden päämiesten lähestymistavasta. Te ette saa unohtaa, että täällä on valtava ongelma, joka on paljon heidän kapasiteettiensa yli ja siksi he olivat hermostuneita. Kuitenkin kokouksesta oli hyötyä. Slovenia, minun maani, on pieni maa. Se on Länsi-Balkanin reitillä. Siellä yli 10 000 pakolaista ja maahanmuuttaja liikkuu. Tämä on ongelma, joka ei ole luonnon tai kohtalon aiheuttama, vaan joka aiheutuu siitä, että poliitikot ovat tehneet katastrofaalisen huonoja päätöksiä. Ja viesti näiltä ihmisiltä, jotka tulevat maista, joissa tilanne on onneton, no he tulevat tänne meille niin kuin aikaisemminkin. Aikaisemminkin on otettu vastaan paljon ihmisiä, eri taustaisia ja eri uskontokuntia edustavia ihmisiä, mutta nyt Eurooppa on erilainen. Meidän pitää lähteä liikkeelle arvoistamme ja meidän pitää niiden puolta toimia ainoastaan Euroopan unionin, vaan myös eri hallitusten, kansalaisjärjestöjen, humanitaaristen järjestöjen. Meidän on lähteä liikkeelle solidarisuudesta ja suvaitsevaisuudesta ja me tarvitsemme poliittisia ratkaisuja lähiden ongelmiin. Siinä pitää ottaa mukaan kaikki asianosaiset. Seuraava Kiitoksia puhemies. Hyvä komission ja neuvoston puheenjohtajat, meidän on nyt ryhdyttävä sanoista tekoihin. Tähän mennessä on vain lykätty ja lykätty. Jopa päätöksenteossa on päätökset on nyt tehty. Tarvitsemme kunnollisen Euroopan tason lähestymistavan humanitaarisen, humanitaarista toimintaa, jotta voidaan selviytyä näistä pakolaisvirrasta. Jos emme näin tee, tästä muodostuu uhka koko EUn yhdentymiselle. olemme samaan aikaan näkemässä rasististen, fasististen, ulkomaalaisvihaisten tuntemusten nousua. Oma maa, maani Kreikka on kantanut valtavan lasten, ei sitä, ei sitä voi tulla ihmissielujen limboa. Välimeri on joka päivä enemmän hautausmaa. Koska tarkastelemme uudelleen Dublin 2 asetusta? Koska saamme aikaan Euroopan rauhan ehdotuksia Syyrian konfliktia varten, koska aiomme tehdä jotain vakaussopimusten osalta. Edustaja Lunatsek, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Komission puheenjohtaja Juncker, haluaisin sanoa, että on hyvä, että sunnuntaina pidettiin tämä maiden kokous Euroopan tulevaisuus perustuu siihen, että päätöksentekijät kokoontuvat yhteen ja puhuvat sen sijaan, että panisivat voimansa toisiaan vastaan. Nyt on tehtävä yhteistyötä, että voidaan saada ratkaisuja aikaiseksi. Herra Juncker, olitte aivan oikeassa, kun sanotte, että tästä pitäisi lähteä liikkeelle. Kyse on ihmisistä, ihmishengistä. Balkanilla on tulossa talvi. Nämä ihmiset pakenevat pommeja. Nyt on tullut selväksi, että jäsenvaltiot ovat tehneet lupauksia, mutta niitä ei ole pistetty täytäntöön. Kyse on rahasta, mutta myöskin oikeudenmukaisesta pakollisesta jakamisesta jäsenvaltioiden kesken. Herra Tusko, teidän täytyy nyt painostaa jäsenvaltiota ja neuvoston jäseniä. Sanota, sano heille, että teidän täytyy pistää lupauksensa täytäntöön. Pakollisten jakojärjestelmä on tarpeen niin, että tämä jatkuva taistelykäinen vääntö loppuu. Ne. Niin. Kiitos edustaja Castaldo, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Roomassa keskustellaan Sagunto samalla palaa. Tämä tulee mieleen Länsi-Balkanin tilanteesta. Täällä on Schengen vaarassa. Hyvin riittämättömiä ratkaisuja näiden kuukausina on tarjottu. Epätoiset ihmisvirrat vain kasvavat. Sitten puhutaan näistä sadosta tuhannisista siirtyistä ihmisistä, kun määrät ovat valtavasti suurempia todellisuudessa. Puhutaan rajojen yhdennettystä, valvonnasta Frontexin avulla, rikollisjärjestöjen purkamista. Nämä ovat pieniä askelia, toki, toki hyödyllisiä Damokleen miekka heilu päällämme, koska saadaan kunnollinen maahanmuuttopolitiikka, kunnolliset lailliset väylät koska saadaan nämä puitteet valmiiksi, koska Dublinia tarkastellaan uudelleen, koska saadaan todellinen muutos Afrikka-politiikkaamme ja Syyrian politiikkaamme. Täällä on yksi surkea rivi todistettu ponnistelusta, joilla puututtaisiin Afrikan sosiaalistaloudellisiin ongelmiin. Täällä puhutaan Erdoganista ja pidetään hänen järjestelmän parhaana ystävänä Verhofstadt, todellinen ongelma ei ole Weberin mainitsemat poliittiset ryhmät, vaan se, että meillä on eurooppalainen yhtenäispuolue, sodan puolue, epäjohdonmukaisuuden puolue, joka ottaa demokratiankin haltuun tämä pahin puolue kaikista. Täällä puhutaan Välimerestä Afrikka palaa. Puhemies keskeyttää. Nobel per Edustaja Annemans yksi minuutti. Arvon kollegat, kuinka kyyninen tässä voi olla, mikäli onnittelee Merkeliä ja Junckeria siitä, että tällä tavalla hoidetaan maahanmuuttopolitiikkaa. We schaffen es nicht. Eli me emme tähän pysty, olkoon tässä mottona. Nyt tarvitaan tehokkaita toimia Euroopan kansalaisten kannalta meidän täytyy osoittaa, että asiat, meidän täytyy se hoitaa se kunnossa tavalla, mutta ei tämä mitään demokratiaa. Tässä pikemmin käytetään hyväksi väärin maahanmuutto virtoja. Nyt on kyse suurimmista vanhuuttavirtojen historiamme aikana. Ja yhteiskunnallisesti taloudellisesti on tullut selväksi, että Euroopan unioni on tässä toiminut ja sellaisella tavalla, että se on esimerkiksi Portugalissa tuhonnut demokratiaan. Se on tehnyt vallankaappauksen Portugalissa. Kyse on vain manipuloinnista ja kiristyksestä, jota halutaan maahanmuuton varjolla. Euroopan parlamentissakin tällaista keskustelua kuulla. Paparakis yksi minuutti. Sori. Είναι πολύ επικίνδυνε τόσο για του πρόσφυγε όσο και για του λαού συνολικά οι αποφάσει τη Συνόδου. Kiitos, tämä on kaikki vaarallista sirilaisten osalta ja kansalaisten osalta, jos ajatellaan tätä mini-huippukokousta, voi Kreikka hallitus sanoa, että suurin ongelma on ratkaistu, mutta on jouduttu perustamaan tällaisia eh, keskitysalueita siirtolaisille tai maahanmuuttajille, jotka ovat sinne juuttuneet ennen kuin saadaan Dublinin sopimus uudistettua. Jos he lopulta, jos heidät palautetaan, no mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa lähettämistä takaisin sellaisiin maihin, joissa on sotia, jotka alun perin olivat Euroopan maiden aiheuttamia ja nyt nähdään, että ihmisiä lampaiden lailla panna liikkeelle tuolla sisärajoilla, joita ei ole olemassa. Meidän on tehtävä jotain pakolaisten hyväksi, eikä ainoastaan kuunneltava kapitalistien ja monopoliliikkeiden ajatuksia. Kiitoksia puhemies. Jo riittää. Meidän voimattomuutemme, epäjohdonmukaisuudet, tekopyhyytemme, tämä riittää jo. Edelleen tuolla pakolaisvirrat puskevat porttiamme. Ensimmäinen opetus. EU ei kykene toimimaan kriisitilanteessa. Tämä on hallinta koskeva ongelma. Olisi valmistauduttava ilmastonmuutoksen äh, vaikutuksiin. Tässä kyllä pärjäämme, mutta, mutta kun sanot tuhannet pakolaiset ovat tulossa tänne, emme kykene toimimaan, vaan tästä tulee pelkää kaaosta rahoitusongelma, toinen opetus. Tässä luvattiin 100 miljardia dollaria 20 vuoden aikana ilmaston viilentämiseksi. Tässä olemme parhaita, mutta jos olisi vahvistettava muutamalla sadalla rajavartiointia, niin EUlla ei tietenkään ole tähän varaa. Muutaman päivän päästä hyväksymään talousarviovuodeksi 2016 ja varat ovat aivan riittämättömät. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Euroopan otetaan ihmisiä vastaan, mutta kukaan ei enää halua antaa yhtään rahaa, eivät köyhät, eivät rikkaat, eivät suuret, eivät pienet. Vielä kolmas opetus. Poliittinen tekopyhyys. Kaikissa maissamme, kaikilla tasoilla, melkein kaikissa ryhmissä. Täällä vaan käydään kauppaa arvoista Yhdet viittavat juutalaiskristityihin juuriin, valistukseen ja proletaarisuuteen kaikissa maissa ja niin edelleen. Kaikki vetoavat yhtenä yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen, mutta vaalipuheessa ja vaalitoimistojen hiljaisuudessa näiden yleismaalaisten arvojen puolustavat jättävät välinpitämättömyyteen naiset ja lapset, jotka tuolla kärsivät kylmyydestä ja nälästä meidän luonamme ainoastaan siksi, koska he eivät kuulu meihin tai koska he tulevat muualta. On aika saada EU jaloilleen. Kiitoksia puheenjohtaja Juncker siitä, että sanoillanne muistutitte tästä. Tarvitaan myös toimia. Kiitos kaksi kollegaa. Haluaisit esittää sinisen kortin kysymyksen kaksi kollegaa siis pyytäisin, että ymmärtäisitte, että tämä ei nyt ole mahdollista. Meidän on jatkettava keskustelua, koska olemme myöhässä. Sopiiko tämä edustaja Lömbredo ja Frunzilka? Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. Știu că, știu că nu e exact ce trebuie, dar trebuie să facem un... Kiitoksia, puhemies. Tiedän, että tämä ei ole reilua, mutta kyse on kompromissista. Kiitos siitä. Europäische Union ist freiwillig. Euroopan unioni on vapaaehtoisten yhteisö, mutta jäsenillä on velvollisuus jakaa suverenisuuttaan ja ottaa yhteisvastuuta. Vanhat ja uudet jäsenvaltiot ovat kuitenkin taipuvaisia tämä yhä uudelleen unohtamaan ja taipuvat kansalliselle egoismille, harjoittaa kansallista egoismia. Kaikkialla Euroopan unionissa pitäisi varmistaa laillinen maahanmuutto, ja mikäli ihminen palautetaan, silloin että puhutaan palautuksesta, täytyy jokaisen yksilön oik, turvapaikka-oikeus tarkastella tapauskohtaisesti. Ja pe- mikäli lyhyen ajan sisällä ei voida pakollisia jakaa kaikille valtiolle, niin silloin tämä pakolaisten tilanne ei tule parantumaan. Verotuksen oikeudenmukaisuus on yksi äärimmäisen tärkeä asia, josta meidän täytyy myöskin puhua. Kansallinen egoismi ei ole mikään ratkaisu. Jäsenvaltioiden täytyy nyt toimia solidaarisena Euroopan yhteisönä. Donna Stevens. Kiitos edustaja Stevens. Yksi minuutti. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Ainoa tulos minihuppukokouksesta oli se, että 100 000 ylimääräistä vastaanottopaikkaa varattiin Balkanin reitiltä tulijoille. Onko siinä kaikki? Eksodus kohti Länsi-Eurooppaa ja myöskin elintaso pakolaisten tulo on nyt paremmin järjestetty, niinkö? Komissio tulee määrittelemään käytännön toimet lyhyellä aikavälillä. En olisi kuvitellut tällaista ratkaisua. Entä sitten pushback-tilaisuus, til, pushback-mahdollisuus? on mahdollisuus on aina olemassa kansainvälisen tällaista oikeutta, kun kunnioitetaan, mutta millä tavalla tämä oikeasti voisi tapahtua, sitä täytyy tutkia. Kreikkaan tuli pelkästään puoli miljoonaa tämän vuoden aikana jo. Turvapaikanhakijat ovat turvatakot on enemmän ja samalla puhutaan viisumivapautuksista lähialueille. EUn rannikoilla on enemmän ihmisiä. Euroopan ulkorajoja ei enää voida tai haluta valvoa. Euroopan unionin moraalinen velvollisuus estää luksuselämän etsijöiden tulo. Heitäkin on tulijoiden joukossa. Un minut. Kiitos, edustaja Suber. Yksi minuutti. Kiitos neuvoston, jopa neuvoston ja neuvoston viime kokouksissa on naamio otettu päältä pois, sillä siellä puhutaan ainoastaan siitä, miten voidaan saada maahanmuuttajat helpommin poistettua Euroopan unista ja sanotaan aivan suoraan, että tässä on toimittava näitä ihmisiä vastaan, joita ei tänne haluta ottaa, mutta sitten sanotaan, että on mahdollistettava se, että voidaan tehokkaasti palauttaa laittomat maahan tulijat, jopa pidättää heidät, eli pitäisi kohdella maahanmuuttajia rikollisina ja sitten kritisoimme Tsekin ajatuksia, mutta miten tämän todella tästä neuvoston kannasta meillä on tietoa siitä, että pakolaiset ovat kertoneet, että heidän kimppuunsa, heidän alustensa kimppuun ovat sotilasalukset käyneet. Ja nyt on todellakin puhuttava näistä sotilasmissioista ja kysytään, mitä siellä paikan päällä todella tapahtuu. Edustaja Evas oli yksi minuutti. Monsieur le puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvä neuvoston puheenjohtaja 11.12. marraskuuta matkustatte valettaan maahanmuuttohuippukokoukseen, mutta meidän pitää tässä erehtyä. Tässä on suunnitteluilla talouskehityksen keskusteluja tai laillisen maahanmuuton käytäviä. Nämä jäävät vain syrjään tai sitten niillä käydään hävytöntä lehmän kauppaa. Mitään yhteistä vastaanottojärjestelmää ei Euroopan unionissa ole kyetty saman aikaan. Erityisesti muutamat EUn jäsenvaltiot korostavat äh, rajojensa so- sotilaista valvontaa ja autoritääristä johtoa. Huippukokouksessa ei pidä vahvistaa kartumin prosessia maahanmuuttajien äh, hyväksikäyttöä äh, on merkinnyt sitä, että, että he ovat jääneet ihmissalakuljettajien armoille. Tarvitaan laillisia reittejä, ne ovat turvallisia maahanmuuttajia, niin niihin on päästävä kiireellisesti. Meidän on muutettava politiikkaamme draamat välttääksemme ja mm, oltava solidaarisia. Ja edustaja Ma, yksi minuutti. Dámy a pánové, když slyším závěry rady a výroky... Kiitoksia puhemies. Kuuntelin neuvoston lausumia ja edustajien puheenvuoroja. Mieleen tuli, että Euroopassa suurin ongelma on väärän tyyppinen humanitaarisuus. Ne, jotka ovat puhuneet Libyan ja Syyrian hallintion romahtamisesta, ovatko he pu- tai vaatineet tätä, ajattelevatko te ihmisten hyvinvointia? Arvioidaanko diktaattorita sen mukaan, kuinka humaneja he ovat? Halutaanko tässä sitten avata syli maahanmuuttajille? Oletteko te todellakin kiinnostuneita näiden ihmisten hyvinvoinnista vai haluatteko vain osoittaa maailmalle, kuinka mukavia ja te olette. Ja neuvoston johtopäätöksistä sitten selviää, että rajoja halutaan vahvistaa. Kuitenkin teidän omat edustajanne äänestivät silloin, kun kritisoitiin sitä, että alun perinkin ulkorajoja valvittiin. Ja tämä on erittäin halpaa peliä, kun Euroopan parlamentti nyt kritisoi tuolloin ulkorajojen valvonta. Minusta tämä on suuri ongelma. Vilemski, yksi minuutti. Tämän on tienti. Arvot naiset ja herrat, varsinainen maahanmuutto Afrikan mantereelta kohti Eurooppaa on nyt kyseessä. Kansainvaellus suorastaan. Nyt tarvitaan voimakasta kansainvälistä kansainyhteisön toimintaa. Alueella täytyy lähtöalueella auttaa ihmisiä. Lisäksi täytyy varmistaa, että ihmiset tarvitsevat suojaa ja apua alueesta saavat. Ja kolmeksi täytyy varmistaa, että on turvallisia vyöhykkeitä tuolla lähialueella. Tähän tavaraan tarvitaan vahvaa kansallista yhteistyötä. Euroopan unioni tekee päinvastoin. Minulla on sellainen mielikuva nyt, että tässä Euroopan unissa juostaan ympäriinsä niin kuin päättämät kanat ja mitään kunnollisia päätöksiä ei pystytä tekemään. Kaaosta ei tällä tavalla voida ratkaista, liittokansleri Merkel sanoi afrikkalaisille ja arabimaille asukkaille, että kaikki voivat tulla tänne. Ja Itävallan liittokansleri puolestaan sanovat, että samaan suuntaista. Minä sanon, että ne, jotka harjoittavat hyvää politiikkaa, tunnustavat sen, että jokaisella on omat prioriteettinsa ja ensimmäisenä pitäisi huolehtia oman maan kansalaisten eikä ryhtyä tällaisen kansainvälisen suosimiseen. Edustaja González Pons, kaksi minuuttia. Puhemies, on aivan hirveää, kuinka hitaasti toimimme tässä kriisissä, jossa on kyse ihmishengistä. On hirveää, että taas kerran neuvostossa puhuttiin, eikä mikään asia kuitenkaan muutu. Pakolaiskriisistä on tulossa todellinen instituutiollinen kriisi. Jäsenvaltiot eivät pane täytäntöön komission ehdottamia toimia meillä ei ole yhteistä pakolaista ja maahanmuuttopolitiikkaa emmekä sitä työstä, emme toimi myöskään tämän sotaongelman ratkaisemiseksi. Tämän sijaan vain panemme pystyyn uusia sisärajoja ja odotamme, että nopeasti ratkaistaan ongelmat ja kaikissa kokouksissa vain syyttelemme toinen toisiamme siitä, mitä teemme tai jätämme tekemättä. Moni kansalainen kysyy Euroopan toimielimeä miettiessään, eikö siellä osata, eikö siellä haluta ratkaista tätä ongelmaa, joka näkyy uutista joka päivä. Meidän hitautemme ongelman ratkaimisessa johtaa siihen, että Euroopan vastaiset voimat kasvavat ja kansallismielisyys ja ulkomaalaisviha myös. Pakolaiskriisi oli aluksi humanitaarinen kriisi ja nyt siitä on tulossa todellinen poliittinen ongelma. Euroopan unionin toimi elimet eivät ilmeisesti halua lisää pakolaisia, mm, eikä myöskään haluta ryhtyä toimiin taustalla olevan sodan osalta, eli että menköt pakolaiset muualle ja sitten hoitakoon muut tämän sodan, joka pakolaiset saa pakon lähtemään, jos emme ymmärrä, että se sota, joka mm, saa pakolliset liikkeelle, on sota Euroopan unionia vastaan, että Syyrian sota on myös sota EUta vastaan, niin tällöin emme pysty tätä pakolaisongelmaa ja Euroopan unionin ongelmaa ratkaisemaan. Pakolaisilla ja Euroopan unilla on sama sota vastassamme. Tämä pitää ymmärtää. Minut. Ja edustaja Vahinholzer, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Olen tämän iloinen komission tekemästä aloitteesta. Se meidän tukeamme. Olen usein otteeseen vieraut Balkanin alueella useassa paikka, paik, usealla paikkakunnalla, ja siellä näkee, kuinka epätoivoisia ihmiset ovat. Siellä on hyvin paljon nopeaa toimintaa, kuinka tuhansia ihmisiä joka päivä tulee rajan yli. Se näyttää jotakin kansainvaellukselta. Meidän täytyy nyt nopeasti saada rauhoitettua tilanne. Me tarvitsemme rauho- rauhoitusta tälle tilanteelle. Erityisestikin kyse on siitä, että ihmisen täytyy antaa välittömästi ja avokäm- avokätisesti tukea jo lähtöalueella. Lisäksi täytyy varmistaa vastaanottokeskukset ja niissä inhimilliset olosuhteet pakolaisille. Ja varsinkin kun talvi lähestyy, ihmiset täytyy olla kunnolliset majapaikat. Mulțumim. Ehm, domnul Kiitos. Ja edustaja Skripek, yksi minuutti. Vaiseni pan predseda. Puhemies. Tässä kriisissä yksi prioriteeteista on ulko- ja rajojen valvonta ja tehokas yhteistyö tällä alalla voisi o merkitä sitä, että lähetettäisiin vahvistusjoukkoja Unkariin. Unkarilla on avainrooli tässä asiassa, mutta suoraan sanottuna rahoitusapu Turkille piti toimittaa paljon aikaisemmin. Ei EU voi luopua perusarvostaan, kun se tekee sopimuksia Turkin kanssa. Turkki vaatii nopeutettua liittymisprosessia, mutta ei ole mahdollista, että käydään jotenkin kauppaa näiden ehdotojen ja sääntöjen kanssa. Kaikkien ehdokasvaltioiden on ne täytettävä. Hiljattain liittokansleri Merkel ehdotti erityiskumppanuutta Turkin kanssa eikä niinkään liittymistä. Nyt meillä on painetta muuttaa lähestymistapa. Meidän on pysäytettävä nämä virrat, mutta emme voi myöskään näin toimia. Kyllä median vapaus on yksi ehdo, ehto, joka on täytetty. Kiitos. Sakorfa yksi minuutti. Puhemies, minä mietin, kuinka pitkään komission neuvosto aikovat jatkaa humanitaarisen kriisin ratkaisun käsittelyä. Me näemme jatkuvasti ruudultamme näitä kuvia ja sitten tulee näitä huippukokouksia ja sunnuntain kokouksia, jos ajatellaan, että tässä ovat tuhannet ihmiset kuolleet. Heitä ei huomioida yhtään. Tämä on myös surkea tilanne, jos ajatellaan Euroopan sivilisaatiota. Ja nyt Saksa haluaa, että Kreikasta tulee suuri keskitysleiri niin, että suljettaisiin sisärajat Euroopan unionissa. Tämä on vaarallinen e, peli, jota pelataan Turkin kanssa. Se on vakauttamisen vastainen ja myös laajentumispolitiikan vastainen. Tässä ei huomioida myöskään Kreikan suorania oikeuksia. Nyt Euroopan pohja tulee kaikkien nähtäväksi. Kyse ei ole siitä, haluammeko, minkälaista Eurooppaa haluamme, vaan että haluammeko Eurooppaa. Vasemmiston Pitella kutsui mitä virukseksi. Tämä oli ala-arvoista. Schulz sanoi, että on väärin suojella kansallisia intressejä. Minä olen täällä kyllä suojelmassa kansallisia intressejä ja Ison-Britannian ihmisiä, jotka pienäänestävät siitä, että he luopuvat Erbanonista, koska he ymmärtävät vihdoinkin, että heidän kansalliset intressinsä eivät ole tähän suojatoiksi. Juncker, tiedostatte huippukokouksen ja Luxemburg, kun on kyseessä. Niin, Luxemburgin on helppo puhua maahanmuutosta, mutta yksikään maahanmuuttaja ei ole kyllä pyrkinyt Luxemburgiin. Helppohan heidän puhua. Vieraan hyvin paljon kaleissa. Kalessa on valtava määrä ihmisiä, jotka pyrkivät Iso-Britanniaan. Määrä on kaksinkertaistunut päivittäin kuuteen tuhanteen. Suurimmassa heistä pakolaisia he ovat elintaso pakolaisia pikemminkin. Translation in French. Ranskankielinen tulkkaus ilmeisesti puuttuu. Ei sillä mitään väliä. Minä puhun täällä englantia, minun yleisöni on englanninkielistä. Kuten minä aikaisemmin sanon, nämä yhteydet pakolaisia ovat maahan taloudellisista syistä tulijoita, entasopakolaisia. Kyse ei ole turvallisuudesta, vaan taloudellisesta hyödystä. Kaleissa ihmiset syöksyvät tunneliin. Suurin osa heistä on aggressiivisia nuoria miehiä. Olin eilen Eurostarin junassa. Ja kun tulin paikalle, raiteille istui valtava määrä maahanmuuttajia. Poliisi ei vienyt, häätänyt meitä mihinkään, antoi teidän olla, ja tämä oli väärin, ja sen vuoksi tämä kaikki koko homma kyllä kaatuu. Well, no, I don't want to... Kiitos en minä halua hidastaa tätä menettelyä, joten puhukaa, puhukaa. Täällä on kohta äänestykset. Thank you. Niin, enpä teiltä muuta odottanutkaan. Kiitos. Um, ähm, Mr. Brock. Edustaja Brock. He's been, Mr. Brock, the dialogue has been bit... Vuoropuhelua on tässä käynyt vain arvon kollega ja britti valitsijakunta, eli ei tämä meille kuulu. Kiitos. Gardini, do minute. Edustaja Gardini, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Italialaisena haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Italia on vähän unohdettu tänään. Meidän tilanteemme on hyvin pientä verrattuna näihin valtaviin ongelmiin. Olen täysin vakuuttunut siitä, mitä puheenjohtaja Juncker sanoi resurssimme eivät ole rajoittamattomat ja vaikka olemme toki solidaarisia ja vaikka tämä on oikeudenmukaista, niin meidän on puututtava kiireellisesti tähän hätätilanteeseen ja toteutettava kaikki se, mitä on luvattu. Voittaa kuka voittaa. Onko sitten solidarisuus ilman rajoja tai muu? Me emme näin voi vakavasti otettavasti puuttua tähän ongelmaan. Tämä vain murtaa Eurooppaa. Tämä on vain yksi askel. Tämän hätätilanne, siihen on puututtava, mutta ongelma on geopoliittinen. Kun katsotaan, mistä nämä, nämä reitit lähtevät, meidän on vakautettava näitä alueita ja meidän on tehtävä työtä sen eteen, että maahanmuuttajat voivat elää omissa maissaan. Meidän on saatava aikaan sinne vakautta ja mahdollisuuksia. On tehtävä loppu siitä, että kokonaiset alueet tyhjenevät. Eihän ihmisistä, eivät ne aavikoitu ainoastaan ilmaston takia, vaan, he, vain näistä alueista tulee kulttuurisia aavikkoja. Pierre Paolo Pasolini 60-luvulla toimi täällä ikään kuin kulttuuriprofeettana. Hän puhui sinisestä silmistä. Nyt siterään Pasolinin runollista tekstiä italiaksi. O a palmi, a milioni, vestiti di stracci. Era la visione di un Tämä oli merkittävän italialaisen suurmiehen käsitys 60-luvulta ja se vastaa nykytilannetta. Me tarvitaan todellisia kestäviä ratkaisuja. Mim. Domnul Niedermüller. Kiitos edustaja Niedermüller. Yksi minuutti. <clears throat> Kiitos puhemies. Länsi-Balkanin reittiin liittyvät 17 kohtaa on tärkeä lopputulos. Tämä osoittaa, että yhteistyöhön pohjautuvaa Euroopan politiikka voi olla eh, hyvä, vai, ja jos lähdetään liikkeelle rajan rakentamista, niin ei päästä mihinkään. Kuitenkin sunnuntain askeleet olivat ainoastaan ensiaskeleet ja nyt en ajattele pääasiassa rajojen puolustusta. Suurin haaste lähiaikoina on pakolaisten integroiminen ja vastaanottaminen. Ei heitä pidä pakottaa muuttumaan, vaan tarvitaan heille palveluita ja kielen opetusta ja rahaa, paljon rahaa. Ei ole korostettava kristityn Euroopan puolustamista eikä pidä luoda ja pelkoa, vaan tarvitaan hyviä, tehokkaita poliitikkoja niin kauan kuin Euroopan unionissa ei ole yhteistä integraatiostrategiaa, emme pääse eteenpäin. Kiitos. Mulțumim. Äh. Kiitos. Ja edustaja Kaan, yksi, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät kollegat maahanmuuttokriisi on nyt jo ollut monta kuukautta esityslistallamme. Kuitenkin tietämättömyys tekemistä on vain kasvanut. Nyt tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja ja vastuullista toimintaa, jos haluamme todella toimia solidaarisesti ja auttaa näitä todellisia eh, tarvitsevia ihmisiä, niin sitten on on lopetettava avointen rajojen politiikka. Nyt ei saa olla enää näin tekopyhiä. Nyt on käynyt selväksi, että jos emme pane näitä täytäntöön kaikkea sitä, mitä pitää tehdä nopeasti ja aikavälillä, niin tilanne pääsee meiltä käsistämme. Yhä useammassa maassa tulee rajoille tällainen kriisitilanne elokuusta asti on ollut ilmassa ajatuksia, joita ei ollut sanottu suoraan. Unkarin pääministeri oli, tämän selvästi, on pantava ulkorajat ja erotettava toisistaan pakolaiset ja laittomat maahanmuuttajat. Nämä jälkeen pitää lähettää takaisin. Heidät on rekisteröitävä, eikä he voivat itse valita, missä heidän menettelynsä aloitetaan. Me emme pysty ratkaisemaan Euroopan sisäistä ongelmaa, jos emme saa lisää vahvuutta ulkorajoille, emmekä päätä, kuinka moni pääsee sisään. Tarvitsemme Schengenin eh, järjestelmän uudistamista. Se on tärkeä saavutuksemme. Tarvitaan pakolaisleireillä mm, ihmisille koulutusta, sillä siellä suurin osa ihmistä odottaa voivansa palata kotiin. Kansalaiset odottavat, että toimii vastuuntuntoisesti ja on hyvä endä. EPPn Madridin kokouksessa puhuttiin tästä kaikesta. Edustaja Kaal, minä tässä muistelin erästä asiaa. Muistan tämän reitin ja tätä reittiä käyttivät myös 1700, eh, luvulla joukot, jotka tulet Viiniin. Kiitoksia puhemies. En tiedä mitä mieltä näillä sanoilla nopea, kiireellinen, hätätilanne ja niin edelleen. Jotkut meistä olemme aivan kyllästyneitä jo tähän pyhyyteen. Täällä puhutaan solidaarisuudesta. Jotkut jäsenet sellaiset, että puhuvat saman aikaan heidän hallituksensa to- toimivat erittäin kielteisesti tämän kriisin hallinnoinnissa kuukausi siis sitten tehtiin päätös näistä kiintiöjaoista pakollisten osalta ja eilen pääministeri Rahoi ilmoitti, että hän lähetti virkamiehiä osallistuakseen pilottihankkeeseen ja niin, että otettaisiin vastaan ensimmäistä 50 pakolaista. Jos emme puhuisi tässä näin vakavasta asiasta, ajattelisin, että tämä on vitsi. Mutta kyllähän kaikille selitys löytyy. Eh, jotta Orban eh, Euroopan kansanpuolueen kongressissa Marissa hänelle eh, osoitettiin suurta suosiota, kun hän esitti näitä hyvin taantumuksellisia lausuntoja maahanmuuttajia pakollisia vastaan. Niillä on aivan selkeä mieli Älkää enää antako itsenne vetää nenästä. Me, meillä tässä pelissä sada, satoja tuhansien pakolaisten henki. Suitsa, un minuutti. Edustaja Suitsa, puolitoista minuuttia. Mene kao Hrvaticu brine situacija kako pomiriti... Kiitoksia puhemies. Olemme huolissamme tilanteesta. Meidän täytyy pohtia, kuinka kansalliset egoismin ajatukset voidaan yhdistää ja saada jotakin aikaan. Kiitän hänet uskeinen puheenvuorostaan. Balkanimaat olivat mukana sunnuntain kokouksessa. Ikävä, että herra Juncker ei ole enää paikalla. Noiden maiden päämiehet eivät pystyneet järjestämään itse omaa kokoustaan, koska tilanne on sellainen, että Länsi-Balkanin maiden oma kapasiteetti ei riitä. Hienoa, että toimielimet järjestävät kokouksen. Olen samaa mieltä siitä, että ulkorajoja täytyy suojella olen myöskin samaa mieltä Gonzalesin kanssa, kun hän sanoi, että Syyrian vasten sota on EU-vastaista sotaa. Meidän täytyy ratkaista ongelmat lähtöalueella, koska muuten, maa, muuten maahanmuutto-ongelma ei voida ratkaista. Tue myöskin toimintasuunnitelma, joka nyt on esitetty, ja tue myöskin yhteistyötä Turkin kanssa, koska ilman Turkkia me emme pysty tätä tilannetta ratkaisemaan. Kaos on valtaisa, ja talvi on tuloillaan. Nyt täytyy ryhtyä pistämään täytäntöön niitä päätöksiä, jotka on tehty. Jäsenvaltiot eivät voi yksin hoitaa tehtäviään. Meidän täytyy pistää päätökset täytäntöön, muuten kaos vain pahenee. Meillä on velvollisuus ja kansalaiset odottavat meiltä sitä, että ongelmat ratkaistaan. Ja täytyy myöskin pyrkiä ymmärtämään mitä vaaroja, mitä, joita liittyy siihen, mikäli Euroopan hanke romutetaan tai vaarannetaan. Edustaja Moraes, yksi minuutti. Puhemies, meidän pitää tulla ymmärtää, kuinka vakasta tilanteesta on kyse ja on tärkeää, että olimmepa mitä mieltä tahansa, emme saa välttää siltä, että Euroopan unioni hyvän organisoi toimensa ja siksi tässä äänestyksen jälkeen pidetään kokous komission ja budjettivaliokunnan kanssa, jotta se, että pystytään toimimaan. Länsi-Balkanin huippukokous pidettiin, kritiikkiä on paljon esitetty, mutta kaauksen tarvitaan järjestystä. Ihmiset kärsivät ja kolmatapauksia tulee lisää. Parlamentti on sitä mieltä, että pitää ryhtyä toimiin. Kaiken sanhallinen jälkeen pitää ryhtyä toimiin. Tarvitaan rahoitusvälineet varmistettua se, että järjestelykeskukset toimivat. Minä toivon, että nämä vastaanottojärjestelykeskukset todellakin toimisivat. Ne olisivat toimineet, jos vastaanotto olosuhteet olisi saatu selvettyä ja jäsenvaltiot olivat ryhtyneet toimiin. Nyt on todellakin pantava töpinäksi. Kiitos. Domnul eh, Kefalojanis. Edustaja Kefalu Jannis, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Huippukokouksessa Huippukokous oli suuri ja merkittävä kokous, koska sillä otettiin merkittäviä askeleita Länsi-Balkanin reitin kautta tulevien ihmisten osalta – kun nämä ihmiset pyrkivät Saksaan ja muualle Eurooppaan. Kreikka hyväksyi lukuisia asioita, esimerkiksi valtaisan määrän lisää pakolaisia lisäksi. Se hyväksyi sen, että Kreikkaan perustetaan järjestelykeskuksia pakolaisten vastaanottamiseksi ja rekisteröimiseksi. Tulevaisuudessa saadaan tai ihmiset saavat myöskin tukea vuokran maksamiseen. Ainoa, joka tästä nyt puuttui tästä kuviosta, oli Turkki. Me tarvitsemme yhteisen toimintaohjelman Turkin kanssa. Ja nyt ei saada ruveta käymään minkäänlaista turkeastyyppistä hevosen, hevoskauppaa Turkin kanssa. Puheenjohtaja Juncker ilmoitti, että valetan kokousta silmällä pitäen suuria ponnisteluita tullaan tekemään. Libanon ja Jordania ovat ainoat arpimaat, jotka ovat ryhtyneet toimiin. Rikkaammat tuon alueen maat eivät ole tehneet mitään. Saudi-Arabia esimerkiksi pystyisi tekemään paljon paljon enemmän. Meidän täytyykin kysyä, tekevätkö kaikki voitavansa ja pitää painostaa, että näin on. Edustaja Beres, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Euroopassa puhutaan kriisistä. Näyttää siltä, että Eurooppa kärsii tässä kriisissä eikä hallinnoi ollenkaan tätä kehitystä omilla porteillaan. Ketä kiinnostaa Syyrian tilanne? Kuka sanoi, että jos tänä päivänä näin massiivinen pakolaisvirta on edessämme ja se johtuu siitä, että Syyriassa Daesh etenee. Kuka sanoo, että emme ole löytä ratkaisua Assadin kanssa? Kuka sanoo, että emme pysty pääsemään sopimukseen Euroopan unionin suhteista Venäjän kanssa? Hyvä komission jäsen, sanokaa komission puheenjohtajalle, että hänen on toimittava. Muussa tapauksessa täällä on vain riippuvaisuutta eikä solidaarisuutta. Aivan samalla tavalla, kun olemme saaneet aikaan niin talous- ja rahaliiton ja talouspilarin, olemme luoneet Schengenin ja turvapaikkapolitiikan ja, ja siihen liittyvän tukivirastoon ja, ja maahanmuuton politiikan ja ulkorajojen valvonnan. Haluaisin pyytää, että komission puheenjohtaja ryhtyy nyt vahvaan toimintaan, ei niin, että osoitetaan sormella syyllisiä neuvostossa, vaan että saisimme Euroopalle taas oman äänensä tässä asiassa. Kiitos edustaja Delange, puolitoista minuuttia. Äh, Kiitos puhemies. Tämä keskustelu johtaa siihen, että meidän täytyy katsoa itsemme peileen. Nyt kun nähdään tämä suuri ihmismassa, niin missä ovat eurooppalaiset arvot? Niistä ollaan nyt luopumassa, niin ei saa käydä. Ne ihmiset, jotka tarvitsevat apua ja suojaa, heitä kohtaan täytyy ottaa solidarisuutta. Ja ne maata, joihin tulee eniten pakolaisia, heitäkin, niitäkin maita täytyy auttaa. Ja suoraan sanottuna, Ihmisen on vaikea sanoa, että sinä et meidän suojaamme tarvitse, sinä lähdet pois. Tämä tulee maksamaan rahaa ja hyvin paljon vaivaa. Jäsenvaltioiden täytyy pitää kiinni lupauksistaan. ei ne voi kuvitella, että kaikki hoituu itsestään ilmaiseksi. Solidarisuus ja inhimillisyys, jota suurin osa parlamenttia kunnioittaa, valittavaa kyllä, ne ovat nyt vaarassa. Mutta meidän täytyy pystyä valvomaan va- rajojamme. Nyt komissio on tehnyt ehdotuksen. Toivottavasti nyt eurooppalainen rajavartio ja merivartiosto järjestelmä saadaan nopeasti aikaan. Yhteistyötä tehdä myöskin naapurimaiden kanssa ja liittymisprosessi Turkin kanssa täytyy ottaa mukaan myöskin pakolaiskeskustelun, taikka pikemmin ei pidä tätä Turkin maasta liittymistä ja pakolaiskeskustelua yhdistää toisiinsa. Meidän täytyy erittäin selkeästi ja rehellisin sanakäänteen puhua kaikista näistä asioista mukaan Turkista. Ähm, Kiitos. Edustaja Dalli, yksi minuutti. Grazie, chair. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Balkanin huippukokous toi esille ne jännitteet, joita EU:ssa tällä hetkellä on. Sellaisella hetkellä, jolloin Euroopan unionin olisi hyvä olla yhtenäinen ja puhua olla äänellä. Valitan huippukokous, joka muutaman päivän kuluttua pidetään, on hyvä mahdollisuus Euroopalle aloittaa rakentava vuoropuhelu Afrikan unionin kanssa ja siitä pitäisi olla konkreettisia tuloksia muuttovirtoja tapahtuu siksi, että on sotia, köyhyyttä ja ihmisoikeusrikkomuksia, joita on yhä paljon joissain Afrikan ja Arabimaissa. Euroopan unionin on varmistettava, että avulla saadaan aikaiseksi konkreettisia muutoksia. Meidän on tehtävä selväksi se vaatimus, että näiden johtajan asettava kansalaiset heidän politiikansa keskiön EU on puhuttava yhdellä vahvalla äänellä, jos todella haluamme ryhtyä toimiin sellaisella tavalla, että se todella johtaa muutoksiin. Kiitos. Ja edustaja Rangel, puolitoista minuuttia. Yksi minuutti. Eu, a propósito eh, eh, desta, das conclusões do Conselho e em particular também deste... Niin, erityisesti tästä neuvoston eh, tilanteesta ja sen jälkeen, kun Viime viikonloppuna järjestettiin huippukokous, jossa oli mukana maat, jotka ovat erityisesti kuumalla linjalla. Haluaisin tehdä selväksi kaksi periaatetta. Mehän puhumme nyt eurooppalaisesta vastuusta, kaikkien EUn maiden vastuusta. Meidän kaikkien on kannettava vastuumme. Meillä kaikilla on velvollisuus ottaa vastaan pakolaisia ja osallistua taloudellisesti avun järjestämiseen niille maille, joista pakolaiset tulevat. Meidän on toimitettava apua eturintamassa oleville maille, jotka ottavat nämä tulijat ensimmäisenä vastaan. Se solidaarisuus edellyttää kriteerejä. Emme voi sekoittaa maahanmuuttajia pakolaisiin. Meidän on siis voitava tehtävä, tehdä tällainen, tällainen valinta näissä järjestelykeskuksissa. Se edellyttää yhteistyötä rintamassa olevien maiden kanssa, kuuluvat he sitten EU-hun tai ei. Tämä on meidän kaikkien vastuumme. Ja meidän on tehtävä tämä hyvin selväksi EUn jäsenvaltioille. Toisaalta meille on hyvin tärkeää tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Kun ajatellaan Saharan eteläpuolista Afrikkaa, eli tuolla kauempana näistä kuumista pisteistä meidän on todella toimittava voimakkaasti. Un minut. Edustaja Mitsi, yksi minuutti. Mikrofon. Ja, yeah, now it works. So, president. Kiitos äh, puhemies. Maahanmuutto on oire, ei niinkään itse ongelma. Meidän täytyy puuttua maahanmuuton syihin. Soti, yhteiskunnallinen, poliittinen ja talouden tilanne ja sodat ja konfliktit ovat maahanmuuttokriisin taustalla. EUn ja muiden täytyy tarttua tilaisuuteen Valettan huippukokouksessa ja tehdä yhteistyötä kansainvälisen todellisen ratkaisun löytämiseksi maahanmuuttokriisin. Nyt pitää kiinnittää huomiota erityisesti maahanmuuton perussyihin. Siksi kehottaisin jäsenvaltioita käyttämään hyväkseen EU-Afrikka huippukokousta minun maassani Maltalla sellaisen strategian aikaansaamisen, joka ottaa huomioon poliittiset ja inhimilliset haasteet ja ne syyt, joista ihmiset jättäneet kodistaan ja syyt, jotka ovat johtaneet valtaisen maahanmuuttoaaltoon kohti Eurooppaa. Minä vetoisin kaikkiin osapuoliin, että he keskittyisivät siihen, kuinka nämä ihmiset voidaan tarjota heidän kotimaassaan niin, että he, heillä ei ole pakko, heidän ei ole pakko lähteä henkensä kaupalla etsimään pelastusta muualta. Tämä on suuri haaste. Me tarvitsemme pitkän aikavälin strategiaa, mutta mikäli tähän ei nyt tartuta tähän ongelmaan, niin se jatkuu jatkumistaan. President, uh, on... Vilmant, yksi minuutti. I welcome any cooperation. Britti työnpuolueen meppien puolesta haluaisin sanoa, että on hyvä tehdä yhteistyötä Turkin tai mikä tahansa muun maan kanssa, joka meitä voi auttaa. Olette ehkä kuulleet kyynisiä ääniä tässä talossa, mutta he eivät etsi ratkaisuja, vaan pyrkivät käyttämään hyväksi tämän traagisen tilanteen poliittisen peliinsä. Nyt kansalliset johtajat, jotka ovat tähän sopimuksen saaneet aikaiseksi, heidän todellakin vastuuntuntoisesti toteutettu se, mistä on sovittu. Tämä kriisi on ja jatkuva painajainen niille perheille, jotka joutuvat kävelemään kilometritoissa perään saadakseen lapsensa turhaan, tämä, turvaan. Tämä ei ole mitään poliittista peliä. Tiedän, että neuvostossa puhuttiin jonkun verran Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluista kansan äänestyksen osalta. Minä haluan tässä yhteydessä sanoa pääministeri Cameronille, että enää ei saada viivästystä tähän. Nyt on ryhtyä toimiin, jotta voidaan varmistaa tulevaisuus näille Euroopan unionin sisällä. Edustaja Piiri, yksi minuutti. Yes. Thank you, Chair. Let me use this opportunity to... Kiitos puhemies. Haluaisin nyt kiittää komissiota sen sitoumuksesta ja pyrkimyksestä löytää käytännön ratkaisuja tämän valtaisen haasteeseen, joka meidän edessä on hienoa, että saatiin toimintasuunnitelmaa yhteistyön aikaisemmiseksi Turkin kanssa. Meidän täytyy yhdessä jakaa taakka ja luoja, luoda turvapaikkoja ihmisille, jotka pakenevat sotaa. Meidän täytyy nopeasti keskustella muistakin seikoista, uudelleen sijoittamisesta, rahoituskysymyksistä, elintasopakolaisista, ihmissalakuljetuksen vastaista toimista. Yhteistyö pakolaisasiassa sitä ei saa yhdistää Turkin mahdollisen liittymiseen, koska nämä asiat eivät liity millään tavalla toisiinsa. Edistyskertomuksen lykkääminen Turkin osalta ilman minkäänlaista selitystä antaa siellä sen mielikuvan, että EU pyrkii välttymään, välttämään kritisoimasta Turkin ihmisoikeustilannetta ennen Turkin vaaleja. Tämä antaa täysin vaaran signaalin. EUn ei pitäisi kavattaa kritiikkiä jota se pitäisi osoittaa esimerkiksi kurdivähemmistön ja yleistä vapauden suhteen Turkissa. On minut. Kiitos, edustaja Toja, yksi minuutti. Presidentti Jung. Lähden Junkerin sanoista. Hän sanoi, että yksin ongelmat ovat toisenkin ongelmia. Se on periaate kaikissa yhteisöissä. Tämä pätee elämään ja instituutioihin, toimieliminkin. EU pysyy pystyssä ainoastaan, mikäli se ajautuu solidaarisuuden pohjalle. Muuta tietä ei ole. Nyt puhutaan pakolaisongelmista, huomenna puhutaan muista ongelmista. Tarvitaan yhden nyt lähestymistapa. Tulen maasta, joka on liian pitkään jätetty yksin. Nyt tehdään sama virhe Slovenian, Kreikan ja muiden maiden osalta. Tiedän, että ihmiset, jotka ovat nyt tuolla mudassa ja sateessa Balkanimaissa, maissa, ovat olleet aikaisemmin Välimeren pahtavan auringon alla. Me pyydämme Euroopan neuvoston johtajalta Tuuskilta ohjausta johtajuutta ja komission on tehtävä, mitä tarvitaan askel askeleelta toimi toimelta, jotta voidaan konkreettisesti antaa ratkaisuja. Meidän on mentävä ongelman ytimeen, kuten johtajamme pitää sanoa, meidän on muutettava tämä Afrikka-paradigma, Afrikan on myös Persianlahden mailtaan vaadittava vastuuta ja on saatava aikaan vakautta. Puhemies keskeyttää. Edustaja yksi minuutti. Dolazim iz Hrvatske koju je zadnjih mjesec dana ušlo preko... Kiitos. Meillä Kroatissa on tullut 250 000 maahan muuttajia. Meille kaikille on annettu terveyspalveluja ja liikennepalveluja eikä rajoille militarisoitu. On puhuttu siitä, että ihmisiä on tahallaan ajettu jokeen tämä ei pidä paikkaansa. Sunnuntain kokous oli hyvä, mutta miten tämä toimii, jos taas 10 000 ihmistä tulee kunnakin päivänä Kroatiaan ja sitten reitin varrella tämä rajoittuu 2500. Meidän on saatava ulkorajat valvontaan. Ei saa nyt osoittaa sormella, vaan on tehtävä yhteistyötä niin, että Euroopan unioni pystyy löytämään pitkän aikaisen ratkaisun tähän. Emme me voi odottaa, että nämä maat asettaisivat oman turvallisuutensa kakkossijalle. Kiitos. Kirkos, one minut. Edustaja Kirkos, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Toisessa päivänä meille esiteltiin suunnitelma, jossa oli nämä 19 kohtaa. On erittäin hienoa, jos ne saadaan täytäntöönpantua. Tämä on myöhään tullut vastaus, on vain vaikeuttanut tilannetta ja aiheuttanut ulkomaalaisvihaisia reaktioita. Jos nyt täytäntöön pannaan pysyvää järjestelmää, mikäli ei saada aikaan tällaista järjestelmää, niin tilanne vain heikkenee. Ja mikäli Turkissa ei ole tehokasta vastaanottojärjestelmää, Välimeren hukkumiset tulevat jatkumaan. Välimeressä on Tilosin saari, joka on kaikkien unohtama. Siellä kuitenkin sata pakolaista otettiin tehokkaasti vastaan, koska viranomaiset ja kansalaiset järjestäytyivät ja ottivat vastaan nämä henkilöt. Kiitos. Kiitos naiset ja herrat. Nyt siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa. Annan puheenvuoron seitsemälle edustajalle. Pyyntöjä oli valtavasti. Valitettavasti emme kaikille pysty antamaan puheenvuoroa. Ensimmäisenä puhuu Rova Rosenberg. Kiitoksia puhemies. Minihuippukokouksessa sunnuntaina tehtiin eräs päätös. Vuoden loppuun mennessä 30 000 ihmistä saa suojaa Kreikassa vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä jo Kreikassa on hyvin paljon työttömiä ja muitakin ongelmia ihmisten perustarpeita, tarpeita omienkaan kansalaisten perustarpeita ei voida tyydyttää. Tuo päätös on täysin vastoin pakolaisten sisäisten siirtojen periaatetta, josta päätettiin lokakuussa. Nyt tarvittaisiin vastuuntuntoisia toimia ja merkittäviä keskusteluita siirtomaiden mukaan luottuna Turkin kanssa. Lisäksi tarvitaan kunnollisia valvontatoimia silloin kun on kyse laittamista ihmissalakuljetusjoukoista. Muutoin kyseessä tai käsissämme on aika pommi Euroopan perustukset ovat vaarassa. Rova Gomez. Stop the nonsense. Ensinnäkin on tehtävä tämä hölynpöly Portugalissa. Tiedän, että edustaja Weber sanoi täällä, että häntä huolestuttaa täysin demokraattisesti perustettu vasemmistokoalitio Portugalissa vaalien jälkeen. Häntä ei näköjään huolestuta epä eurooppalainen oikeude, oikeus, oike, oikeasiivin äärioikeistolainen puol, hallitus puolessa. Me kuitenkin olemme <coughs> valtamaan vastaan pokolaisia, eh, niin kuin on soittu, mutta tosiasia on se, että tämä sisäisten siirtojen prosessi ei toimi Euroopan tasolla. Heitä, he eivät ole tulossa. Toivon, että tällä valetan huippukokous tulee olemaan johtajille mahdollisuus toteuttaa se, mitä täällä parlamentissa on puhuttu, eli että avaamme turvallisia, oikeud- laillisia töitä, teitä näille ihmisille, että he edelleen tulevat kriminaalijärjestöjen kautta. Meidän on puututtava Syyrian ja Libyan tilanteeseen tehtävä ISISistä loppu, Ilman sitä EU ei tule puuttumaan näihin ydinsyihin, miksi pakolaisten on pakko paeta ja heitä tulee yhä lisää. Tämä ei ole mikään pakolaiskriisi, vaan tämä on todellinen eurooppalainen kriisi. Me olemme epäonnistuneet velvollisuudessa suojella näitä ihmisiä. Kiitos Rova Komissa. Edustaja Rados seuraavana. Kiitos puhemies. Pidän hyvänä sunnuntaista päätöstä. Näin pakolaiset kärsivät vähemmän ja voidaan auttaa niitä maita, jotka ovat reitin varrella. Muiden muun muassa minun maatani Kroatiaa, jonka kautta yli 300 000 ihmistä on kulkenut äskettäin. On mahdotonta estää ihmisten pakolaisten tuloa Euroopan unionin. Tämä olisi mahdollista ilman pakko toimia ja toivottavasti Euroopan unioni ei niihin ryhdy. Hyvä ratkaisu olisi sopimus Turkin kanssa. Ja jos halutaan pitkäaikainen ratkaisu, niin on vaikutettava kriisin ratkaisuun Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, mutta valitettavasti Euroopan unioni tällaista mieti. Edustaja Hatsi Georgiou. Ευχαριστώ. Παρακολούθησα όλη Kiitoksia. Olen seurannut koko tämän keskustelun ja täällä kolmisen tuntia olen ollut. Ja voin sanoa suoraan, että jos olisin pakolainen, jos olisin maahanmuuttaja, olisin seurannut tätä keskustelua, niin yrittäisin kyllä löytää lyhimmän tien välimerelle ja tekisin siellä itsemurhan. Sen jälkeen, kun pakolaisten kaikkia oikeuksia on rikottu tässä keskustelussa, jopa puheenjohtaja Juncker teki, hän ei oikeastaan tehnyt mitään ehdotuksia, onnittelen yrityksestä tehdä yhteistyötä, mutta Tur, onko Turkki nyt sitten varma maa? Terroristiskujenkin jälkeen niitä on ollut kymmeniä viime vuosien aikana – saattaa kolme tapausta Ankarassa hiljattain. On todella liioiteltua tehdä mitään sopimuksia Turkin kanssa tämän ongelman puitteissa. Margail. Kiitos puhemies. Puheenjohtajan Tuskin ja Junckerin puheenvuorossa kerrotaan totuus, eli että Euroopan unionia ei poliittisesti ole olemassa. Mielestämme on skandaalimaista, että Balkanin alueella taistellaan rajoilla ja täällä ryhmät syyttelevät toisiaan, mutta todellinen skandaali ei ole siellä Balkanin alueella, vaan Länsi-Euroopassa niissä vahvoissa ja suurissa jäsenvaltioissa ei 28 Eurooppa tässä ole epäonnistunut, vaan 15 Eurooppa. Jos ongelmana on ihmisten rekisteröinti vain, niin tämä on vain 5 prosenttia koko ongelmasta. Emme ole vielä kuulleet ilmeisesti pakolaisten viestiä, eli kyseessä on Eurooppa, hölmöt. Meidän pitää lähteä liikkeelle nyt kaiken kattavasta sisäisten siirtojen ohjelmasta. Me tarvitsemme leirejä kaikkiin eri Länsi-Euroopan maihin ja on annettava myös vastuuta Euroopan unionille poliittisesti. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Obermeier. Mikrofoni. Schlagworte ohne pardon, Aufnahmezentren, Hotspots. Näitä järjestelykeskuksia ja muita ulkorajojen valvontatoimia. Niin minusta tuntuu, että Euroopan unioni on tässä on nukkunut. Schengen ei toimi, kansalaisten luottamus on kadonnut ja valtioiden suvereniteettia tuhotaan kun laittomasti miljoonia ihmisiä tulee Eurooppaan. Ja tämä täysin ilman mitään valvontaa ja ilman teitä rekisteröön. Tämä on suorastaan nuorten miesten miehitystoimintaa. Suurin osa on nuoria miehiä Itävaltaan, Saksaan, Ruotsiin ja muualle heitä menee valtavia määriä. Eikä tämä ole mikään ihme, koska Akateemikon palkka Syyriassa tai Af- Afganistanissa on surkea verrattuna Euroopan palkkoihin. Ystävälliset mielet ja mukavat sanat eivät auta. Nyt täytyy tehdä paljon rankempia toimia. Herr Kukan. Edustaja Kukan. Thank you. Mr. Puhemies, maahanmuuttokriisin alusta asti varoitin tästä Länsi-Balkanin tilanteesta. Nämä maat ovat eturintamassa, kun nämä ihmiset kulkevat alueen läpi. Meidän on saatava aikaan tiiviimpää yhteistyötä näiden maiden kanssa – ja on varottava, ettei mitään uusia kriisejä alueella synny. Taloudellinen tuku on, tuki on ollut rajoitettua ja se on tullut myöhään. Olen iloinen siitä, että huippukokouksessa puututtiin näihin ongelmiin ja pidän hyvänä konkreettisia toimia ja sen sijaan, että rakennetaan muureja. Meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä rajoilla ja torjuttava ihmissalakuljetusta, jäätävä tietoja ja käytettävä annettava riittävää humanitaarista tukea. Meidän on hallinnoitava tätä kriisiä yhdessä, näin voimme paremmin valmistaa näitä maita myös mahdollista tulevaa EU-jäsenyyttä varten. Kiitoksia. Frau Benova. Edustaja Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už nekomfortne. Kiitos puhemies ei ole kovinkaan mukavaa puhua tällä hetkellä. Tämä on hieman hankala, mutta kiitos silti, että sain puheenvuoron. Arvostan hyvin paljon komission lausumaa, kun komissio kertoo etsimänsä ratkaisuja maahanmuuttokriisiin. Kenties meidän pitäisi kritisoida pikemminkin joitakin jäsenvaltioita, jotka eivät ole valmiita ratkaisemaan tätä kriisiä. Mainitsisin arvon komissaari vielä yhden erityisen seikan, joka suoraan liittyy pakolaiskriisiin, nimittäin sen, että ääriainekset ja fasismi ja äärioikeisto nostavat päätään kaikkialle Euroopassa. On nähty joukko mielenosoituksia, joita äärioikeisto on järjestänyt, mutta lisäksi on tehty hyökkäyksiä maahanmuuttajien vastaanottokeskuksia vastaan vetoisin jäsenvaltioihin – siis jäsenvaltioihin, jotta jäsenvaltiot osoittaisivat paljon enemmän aloitekykyä, kun ne taistelevat kansallismielisyyttä ja reukoista vastaan. Meine Damen und Herren, ich Hyvät naiset ja herrat, olisin kovin kiitollinen, mikäli nyt istuutuisitte paikoillenne. Hyvät naiset ja herrat, kenties se paikalla olevat kollegat, jotka vielä täällä puhuvat, voisivat nyt istua paikalla. Tämä olisi kovin kohteliasta, mikä nyt istutte en usko, että kukaan kuunnella kuuli, mitä viimeiset kymmenen puhujaa täällä puhuivat, että parlamentaarinen keskustelu perustuu siihen, että kollegat ovat puhua rauhassa ja muut kollegat kuuntelevat, mitä he sanovat. Viimeisten kymmenen puhujan aikana näin ei kuitenkaan ollut asianlaita, ja tämä on mielestäni epäreilua. Nyt annan puheenvuoron komission jäsen Avarma Poulosille. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh, uh, Kiitos puhemies arvoisat parlamentin jäsenet. Tänä päivänä puheenjohtaja Juncker lähetti voimakkaan viestin komission toimista, joilla pyritään ratkaisemaan pakolaiskriisiä. Me olemme sitoutuneita. Pistin merkille täällä tänään sen, kuinka vahvasti te tuette, miltei kaikki tuette komission toimia. Tätä tukea todellakin tarvitaan. Euroopan parlamentin tuki on tarpeellista. Se, mitä on toistaiseksi saatu aikaan, on juuri tämän tuen ansiota toteutunut. Tarvitsemme myöskin eri valtioilta EUn sisällä, EUn ulkopuolelta tukea. Meidän tulee myöskin auttaa näitä maita. Sunnuntain minihuippukokous oli myönteinen asia valtiot, jotka ovat Balkanin reiten varrella, kokoontuivat saman pöydän ääreen ja kävivät vuoropuhelua, ja vuoropuhelu on nyt avointa. Se on sitä saatu aikaan. Lukuisat kuitenkin maat käyttivät omaa kansallista narratiiviaan puheenvuoroissaan. Totesin, että kyse ei ole vielä täysimittaisesta eurooppalaisesta yhteistyön hengestä. Enemmän yhteistyötä, enemmän solidarisuutta, enemmän vastuuta tarvittaisiin vastuunottoa. Ja nyt tarvitaan myös toimia, ei pelkästään sitoumuksia. Juuri nyt. Nyt pitää pistää täytäntöön asiat. Se on avain asia. Ja viesti, jonka sain teiltä täällä, täällä tänään, on juuri tämä. Täytyy pistää täytäntöön päätökset ja tehdä enemmän rajavalvonnan parantamiseksi ja turvapaikan hakijoiden suojamiseksi järjestämällisellä tavalla niin, että tehdään yhteistyötä ulkopuolistenkin maiden kanssa. Komission rooli on tämän kriisin myötä muuttunut jatkuvaa valvontaa ja vuoropuhelua ja tukea tarvitaan toimijoille. Lisäksi tarvitaan strategisempia aloitteita ja laajempia sellaisia. Siksi komission työohjelman kautta täytyy pyrkiä löytämään myöskin ratkaisuja rajaongelmiin, Dublinin säännöksiin, pakolaisten uudelleenasuttamiseen, lailliseen maahanmuuttoon ja muihin seikkoihin. Kaikki nämä ovat jo tapetilla. Meillä ei ole varaa epäonnistua. Eikä pidä unohtaa, että pakolaiskriisi on asia, jota käytetään monella tavalla hyväksi myöskin kansallisessa sisäpoliittisessa keskustelussa ja julkisen mielipiteen muokkaamiseksi. Meidän täytyy pyrkiä selittämään kansalaiselle, mistä on kyse. Täytyy selittää kansalaisille, että eri tasolla tarvitaan yhteinen lähestymistapa. Lisäksi täytyy osoittaa, että komissiolla on jäsenvaltiota tukeva rooli ja myöskin naapurimaita tukeva rooli. Olen täysin sitoutunut ja valmis tekemään yhteistyötä teidän kanssanne ja eri jäsenvaltioiden kanssa, joko suoraan tai epäsuorasti, kun ne ovat mukana tässä pakolaiskriisissä. Olipa sitten kyse Euroopan, Afrikan tai Aasian maista ja myöskin palottamispolitiikasta. käydä keskustelua. Menen huomenna Pakistaniin siellä. Tai minun piti mennä Pakistaniin, mutta maanjärjestyksen vuoksi menisin vasta ensi viikolla. Pakistanin viranomaisten kanssa keskustelen takaisinottopolitiikasta ja maan sitoumuksista tämän osalta. Parlamentin jäsenet, pakolaiskriisi on katalysaattori, jolla pyritään lisäämään Eurooppaa ja lisäämään luottamusta Eurooppaan. Kyse on Euroopan uskottavuudesta ja sen toimintakyvyn mittaamisesta. Juuri tähän komissio pyrkii Maahanmuutto on asetettu tärkeimmäksi prioriteetiksi heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Nyt ryhdytään tarpeeseen aloittaisen mukaan, mukaan luottona partiolla huippukokous viime sunnuntaina. Me tuomme jäsenvaltioita. Annamme lisäarvoa ja todellista sisältöä solidaarisuudelle ja vastuunotolle ja lisäämme Euroopan uuden yhtenäisyyttä. Näillä toimilla kiitos. Kiitoksia komission jäsenelle. Nyt puheenvuoron saa neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä olen tietysti yhtä huolestunut kuin edustajat täällä siitä, miten kriisin aikaiset päätökset pannaan täytäntöön. Tämä ei toimi niin nopeasti kuin pitäisi nyt tavanomaiset menettelyt kaikissa jäsenvaltioissa, niiden tilalle pitäisi ottaa hätätoimia ja menettelyitä. Mutta tästä ei valitettavasti olla täysin tietoisia kaikissa jäsenvaltioissa. Olen vakuuttunut siitä, että tämä kuitenkin ymmärretään ja haluan vakuuttaa teille, että Luxemburgin puheenjohtaja valtio on valmis antamaan apua kaikkien resurssien muodossa, mitä tähän kriisin ratkaisemiseen tarvitaan, mutta pitää ymmärtää, että kun antaa rahaa maailman ruokaohjelmalle, UNHCRlle ja muille, no niitä on enemmän kuin mitä tähän asti on luvattu ja tämä on aika vaikea hetki hallitukselle käyttää nyt, ottaa käyttöön lisää rahaa. Tämä on ehkä aika kaikista vaikein hetki. Ja pitää muistaa, mitä tulee sisäisiin siirtoihin, niin tällä hetkellä on kahdeksan kertaa enemmän paikkoja pakolaisille sisäisiä siirtoja varten kuin niitä pakolaisia, jotka haluavat näitä käyttää. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että yhä vielä työstämme yhteistä lähestymistapaa ulkorajojen suojeluun. Tämän kriisin alusta alkaen olen korostanut sitä, että meillä pitäisi olla selkeänä tavoitteena se, että pystyttäisiin merkittävästi hillitsemään muuttovirtaa, mutta tämä ajatus, että tämä on mahdotonta ja että Euroopan pitäisi ottaa vastaan lähes kaikki ne, jotka tänne haluaisivat tulla, sitä vielä esitetään. Ja täällä on puhuttu myös siitä, miten joissain valtioissa poliisi on pakolaisia kohdellut. Täällä on kuultu syytyksiä siitä, että ihmisoikeuksia on rikottu. Minä haluaisin hyvin selkeästi sanoa, että ihmisoikeudet ovat vaarassa periaatteessa silloin, kun laki ei panna täytäntöön nämä ihmiset pakenevat maista, joissa ei ole poliisia eikä hallintoa ollenkaan ihmisoikeuksien kunnioituksen edellytys on se, että oikeusvaltio siellä toteutuu ja säännöt pannaan täytäntöön. Tämä itse asiassa koskee kaikkea sitä, mistä nyt puhutaan pakolaiskriisin yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia, herra Tusk. Keskustelu päättyy tähän. comes to the vote. Näin päästään äänestyksiin. Ensimmäinen kohta. Edustaja mutta teillä on työjärjestyspuheenvuoro. I give the floor. Olkaa hyvä. Yes, I am. Työjärjestyspuheenvuoro. Sure. Is in... Puhemies, onko oikein onnetella herra Donald Tuskia, kun hän on tehnyt tämän taitavan päätöksen? jonka mukaan Puolan pääministeri luopui toimestaan ja ryhtyy neuvoston puheenjohtajaksi. Puhuja keskeytetään. Mr. Darsmund, Edustaja Darsmund, tämä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro. So. Um, we move on to the report by... Näin pääsimme sitten Sikerskin mietintöön. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty.